Okay. Dear colleagues. ¿no? Ah, I think that we can uh, start our meeting. Hyvät kollegat, voimme varmaankin aloittaa kokouksemme. Ensimmäinen asia esityslistalla on esityslistan kohta kahdeksan. Kyseessä ovat puheenjohtajan ilmoitukset jotka koskevat 31. maaliskuuta järjestettyyn koordinaattorin kokouksiin suosituksia. Suositukset on toimitettu teille sähköisesti, ellei kukaan vastusta, voimme katsoa, että ne on hyväksytty. Selvä. Nyt voimme aloittaa äänestyksemme ja voimme aloittaa vastaa ensimmäisestä osasta, ensimmäisestä kohdasta esityslistalla kyseessä on mietintö, joka koskee pakkausten ja muovisten pakkausetteiden vähentämistä. Suositus toiseen käsittelyyn. Äänestämme hyväksymisestä sähköisesti. Äänestys alkaa. We have one more. Yksi SND-ryhmän kortti liikaa. Ei. The vote is closed. Selvä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Congratulations to Madame Hawken. Pikkasen Onnittelut esittelee Oakenille. Oh, sorry, vista quella con una posizione di fatto tempo. Non c'è, non c'è rapporto, sono sette Andiamo adesso a eh, votare il punto 10 all'ordine. Siirrymme nyt seuraavaksi äänestämään esityslistan kohdasta 10. Kyseessä on alkoholistrategiaa koskeva äänestys. Aloitamme kompromissi yhdestä puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Seuraava puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siirrymme seuraavana kompromissiin numero kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siirrymme seuraavaksi kompromissiin. Anteeksi. 137 tarkistukseen 137 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siirrymme 160 tarkistuksen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Anteeksi, tarkistamme tämän. Avete votato tutti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Emendament. Hyväksytty. Tarkistukset 161 ja 2 yhdessä puolesta vastaan tyhjää. Lätty. Tarkistus 163 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 165 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 164 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 166 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 167 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 168 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. äänestys kompromissitarkistus viisi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sata kompromissi kuusi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Siirrymme seuraavaksi tarkistukseen tarkistukseen 192 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 200 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 201 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 202 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. Avete Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 203 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 8. Ai, meidän pitää tarkistaa edellinen. 203 äänestämme koneellisesti. Avete votato tutti? Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 215 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. Oliko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 232 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 233 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 266 puolesta vastaan ja hyväksytty mielestäni, mutta tarkistamme. Il voto aperto, avete votato tutti. Äänestys päättyy, kaikki ovat äänestäneet, hyväksytty. Kompromissi 14. Kohta A puolesta vastaan tyhjää hylätty, mutta tarkistamme vielä koneellisesti. Onko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 14 kohta B raukeaa. Siirrymme nyt tarkistus 276 puolesta. 276 puolesta. EPP, anteeksi, anteeksi. Kuka vastustaa? Tyhjää, hyväksytty. Kompromissitarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 290 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 295 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 294 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 292 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 291 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistamme koneellisesti. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 293 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 296. Siitä ei äänestä. Se on kielellinen tarkistus 297 puolesta. Vastaan tyhjää. Sanoisin, että hylätty, mutta tarkistamme koneellisesti. kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Tämä olikin hyväksytty. Olinpa väärässä. 298 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 299 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 300, se on sama puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 302 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 304 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 305 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 306 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 308 ja 9 yhdessä. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 310 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 311 puolesta vastaan. Tarkistamme koneellisesti. Oliko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Tämä on hylätty. Tarkistus 314 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 313 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 315 identtinen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 316 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 317 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 17a, 17a puolesta vastaan hylätty, mutta tarkistamme vielä koneellisesti. Eikö kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissitarkistus 17b raukeaa. Ei raukeakaan puheenjohtaja sanoo. 17b puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 342 äh, äh, puolesta, 342 puolesta. Kukaan ei puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 343 äh, puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 344 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 341 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 345 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty 300, anteeksi, tarkistus 347 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 348 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 349 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 350 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 352 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 353 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 351 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 354 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 356. Gasia Peres puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 357 ja 58 identtiset äänestämme niistä yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 359 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus. Eikö minä tarkistaa tämä? Tarkistamme tarkistuksen 359 koneellisesti. Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 360 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Siirrymme nyt johdanto-osaan. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyötty, kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus kolme puolesta vastaan. Tarkistamme tämän koneellisesti. Oliko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yhdellä äänellä. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 7 puolesta vastaan. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkastus yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistamme koneellisesti. Tarkistamme koneellisesti tämän. Äänestys päättyy. Hylätty. Pahoittelen. Tarkistus 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Toistamme äänestyksen. Nostakaa hyvin kätenne Muuten emme näe, kuka äänestää mitäkin. Ää, tarkastus 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkastus 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme koneellisesti. Kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ylätty. Tarkistus 14 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 18 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme koneellisesti. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tässä ongelmana on se, että eräät eivät tässä keskellä nosta kättään. Tarkistus 20. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 18. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 35 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Siirrymme nyt tarkistukseen 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39, anteeksi, tämä raukeakin. Tarkistus 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 49 puolesta puolesta vastaan. Tarkistamme koneellisesti. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme tarkistuksesta 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 64 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. Vaikka kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 71 ja 72 äänestämme yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 80 Sommerilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 81 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. Kaikki ovat äänestäneet, äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 82 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 84 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus. Tarkistamme edellisen koneellisesti. Kaikki ovat äänestäneet, äänestys päättyy, hyväksytty. Tarkistus 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 87 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 88 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 89 puolesta. Vastaan tyhjää tarkistamme koneellisesti. Oliko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yhdellä äänellä. Tarkistus 92 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 93 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 95 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme toisen osan koneellisesti. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 96 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 98-99 eh, yhdessä puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 102 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 105 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 106 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 107 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 112 ja tarkistus 113 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 114 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme tämä vielä koneellisesti. Kaikki ovat äänestäneet, äänestys päättyy. Hylätty loppuäänestys koneellisesti. Voimme äänestää. Äänestys alkaa. Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Paljon kiitoksia. Dear colleagues. Hyvät kollegat, me voimme nyt jatkaa kokoustamme. Kokous ei ole päättynyt, työmme ei ole vielä päättynyt. Meillä on nyt muutamia asioita esityslistalla ennen kuin meillä on vuoro puhelu komission varanpuheenjohtaja Jyrki Kataisen kanssa. Ko- käsittelemme esityslistan kohdat 11 ja 12 yhdessä. Kyseessä on Do- Dohassa hyväksyntyn muutoksen tekeminen yhdistyneiden kansakuntien puitesopimukseen. Anna nyt heti puheenvuoron esittelijällemme Elisabetta Gardinille, mutta pyydän, että kaikki sellaiset jäsenet ja vieraat, jotka ovat täällä salissa, pyydän, että kaikki olisivat hiljaa. To continue our... Ja auttaisivat nyt jatkamaan työtämme. Nyt edustaja Gardini, olkaa hyvä. Elisabetta, olkaa hyvä. Sarah. Kiitos puheenjohtaja. Minä en käytä pitkää puheenvuoroa. Mistä tässä on nyt kyse? Tämä on nimittäin päätösluonnos. Itreltä olemme saaneet jo lausuntoluonnoksen ja useimmat olivat sen puolella. Tässä on kyse siitä, että sanommeko kyllä vai ei. 15 helmikuuta on tarkistusten jättämisen määräaika ja me tiedämme, että neuvoston päätösluonnos on pohjana tälle Dohassa hyväksyn muutoksen tekemiselle. Ja tällä voidaan sitten hyväksyä puitesopimuksen perustuvien velvoitteiden täyttäminen yhdessä ja tämä, tähän myös liittyy tietysti Islanti, joka osallistuu myös päästökauppajärjestelmään. Me mehän tiedämme kaikki, että liitteessä kaksi ovat ennen kaikkea EU-maat, jotka ovat liitteessä tai osallistuneet osallistuvat nyt Kieton pöytäkirjan toiseen velvoitekauteen – Suuri osa maista ei osallistu kuitenkaan tähän. Ennen kaikkea ne maat eivät osallistu, jotka ovat suurimpia saastuttajia. Ja Euroopan unionin pitäisi käyttää kaikki poliittiset ja diplomaattiset välineet vakuuttaakseen muut maat siitä, että heidän olisi osallistuttava tällaiseen sitovaan kansainväliseen sopimukseen. Muutama sananen vielä tästä itse sisällöstä. Muutama kohta on sellaisia, että ne ovat uusia tässä neuvoston tekstissä. Tietysti meidän kantamme on puoltava ja muistutan, että Euroopan unionin politiikka ja sopimat velvoitteet, niissä ei ole minkäänlaisia muutoksia. Meillähän on jo vuoden 2009 ilmasto- ja energiapaketti. Unioni ja jäsenvaltiot ovat siis sopineet päästöjen vähentämisestä 20 prosentilla vuoteen 2020. Ja tämä on pantu täytäntöön. Tämä on myös mahdollistanut sen, että olemme voineet osallistua tähän toiseen velvoitekauteen. Kuten sanoin, tämä ei ollenkaan muuta velvoitteita, joista jäsenvaltiot joka tapauksessa ovat jo päättäneet. Mitä sitten tulee raportointiin ja laskentaan tai kirjanpitovaatimuksiin, niiden kohdalla vaatimukset tiukentavat. Tällä toisella velvoitekaudella nimittäin jokaisen sopimusosapuolen pitää julkaista niin sanottu ensimmäinen kertomus – jotta voidaan yksinkertaistaa laskelmia, ja jotta voidaan myös pitää tiliä näistä päästöjen vähennyksistä. Kokonaiskertomuksen taas julkaisee sitten EU jäsenvaltioiden puolesta. Ja yksi uutuus on tämä niin sanottu tavoitemekanismi. Se on jo olemassa, mutta nykyään on niin, että jos jäsenvaltio tai joku maa haluaa ottaa käyttöön kunnianhimoisempia tavoitteita, niin silloin tällä hetkellä toimitaan niin, että tällainen sopeutus vaatii liitteen B-muuttamista. Eli kaikkien sopimusosapuolten hyväksyntä tarvittiin tällaista sopeutusta varten ja kaikkien, sop- anteeksi siis kahden kolmasosan osaspu- sopimusosapuolista pitäisi tämä hyväksyä tällä hetkellä, mutta tätä menetelmää on nyt yksinkertaistettu ja tätä nyt kutsutaan yksinkertaistetuksi menettelyksi. Eli tavoitemekanismin puitteissa maat voivat ottaa käyttöön kunnianhimoisempia tavoitteita ellei sitten kaksi kolmasosaa sopimusosapuolista sitä vastusta, eli tällaista ratifiointimenettelyä ei enää vaadita. Dohan tarkistus. Dohan muutos huolehtii myös siitä, että missään tapauksessa päästöt eivät vuosina 2013-2020 ole korkeampia kuin keskimääräiset päästöt vuosina 2008-2010. Ja litessä on lisäksi yksi uusi seikka, nimittäin yksi kaasu on lisätty siihen, joka ei aikaisemmin ollut mukana. Kyse on typpitrifluoridista. Se on hyvin merkittävä kasvihuonekaasu. Ja se on myös yksi tärkeimmistä ilmaston lämpenemisen aiheuttajista. Tällä hetkellä typitrifluoridipäästöt ovat vähäisiä, mutta ne kuitenkin kasvavat koko ajan. Tässä siis tärkeimmät muutokset. Kuten sanottu, meidän pitää nyt edetä mahdollisimman nopeasti, sillä vuoden 2015 lopullahan pidetään Pariisin ilmastokonferenssi, ja meidän pitäisi tämä paketti saada hyväksytyksi ennen tätä konferenssia ympäristövaliokunta ja koko parlamentti siis tästä huolehtivat ja niiden pitäisi todellakin välttää kaikenlaisia viivästyksiä tässä hyväksyntämenettelyssä. Alun perin hyväksyntä haluttiin hoitaa jo 16 helmikuuta 2015. Jäsenvaltiot eivät kuitenkaan pystyneet tätä ratifiointia noudattamaan, mutta nyt jäsenvaltiota vaaditaan, että viimeistään tämän vuoden kolmannella neljänneksellä hyväksyntä hoidetaan, jotta Pariisin konferenssia ennen, joka on todella tärkeä määräpäivä, me voimme saada tämän kansainvälisen sopimuksen hoidettua me olemme jo monia vuosia tätä toivonneet ja tehneet työtä tämän eteen. Kiitos paljon. Kiitoksia. Nyt voimmekin edetä suoraan esityslistan kohtaan 12. Käsittelemme nämä yhdessä. Kyseessä on sopimus Islannin osallistumisesta puitesopimuksen toiseen velvoitekauteen. Kuten muistattekin menneisistä, menneistä keskusteluista, joita olemme käyneet, tämä on suositusluonnos. Olemme luonnostelleet sen. Tarkoitus on tehdä siis luonnos suosituksesta sopimukseksi Islannin osallistumisesta Euroopan unionin tavoitteiden tavoitteiden mukaisesti tähän kieton pöytäkirjan toiseen velvoitekauteen. Mietintö liittyy siihen allekirjoittaako Euroopan unioni Islannin kanssa sopimuksen ja allekirjoittavatko jäsenmaat sen koskien tätä toista velvoitekautta, kuten kaikki tiedätte. Kieton pöytäkirjan puiteluonnos määrittelee kansainvälisesti sitovat päästöleikkaustavoitteet. Euroopan unioni 2002 ratifioinut sopimuksen ja määrittelee, että yhdessä jäsenmaat määrittelevät itselleen päästöleikkaustavoitteet. nämä ovat meidän yhteiset sitoumuksemme ensimmäisellä kaudella 2012 meillä oli ensimmäiset tavoitteet ja tämän jälkeen neuvosto määritteli äm, yhteisesti täytettävät 20 prosentin äm, päästötavoitteet toiselle kaudelle. Tämän kannan Dohassa jäsenmaat laajasti jakoivat, eli tämä Dohan sopimus on toinen Kioton pöytäkirjan velvoitekausi. Tämä alkaa tammikuussa 2013 ja jatkuu joulukuuhun 2020 ja kyseessä ovat oikeudellisesti sitovat tavoitteet Euroopan unionin jäsenmaille ja Islannille. Kaiken kaikkiaan päästöleikkauksien suhteen vuodesta 2008 lähtien velvo, äh, anteeksi, perusvuoteen verrattuna. Kyseessä ovat kasvihuonekaasut, jotka sallitaan tällä kaudella. Neuvoston päätöksellä Islanti osallistuu nyt näiden kieton pöytäkirjan ehtojen yhteiseen täyttämiseen tällä toisella velvoitekaudella. kaudella. Islannin suhteen täytyy todeta, että se on jo ollut mukana ensimmäisen pöytäkirjan ensimmäisellä velvoitekaudella 10 prosentin keskivähennyksen suhteen ja ensimmäisellä kaudella Islannin päästöt laskevat 2 prosenttia. Nyt jos palaamme tähän toiseen velvoitekauteen, Euroopan unionin ja jäsenmaiden kanssa yhdessä Kuten tiedätte, Islanti osallistuu Euroopan unionin ETS-päästökauppajärjestelmään ja sen seuranta järjestelmän kasvihuonekaasujen osalta. Islanti on kiinnostunut toimimaan yhdessä jäsenmaiden kanssa. Olipa siinä tulossa Euroopan unionin jäsenmaa tai ei, koskien näitä toisen velvoitekauden sitoumuksia. Siksi on siis selvää, että Ratifiointia tuetaan viivyttelemättä. Kuten edustaja Gardini sanoi, tämä on erittäin hyvä Pariisin 2015 huippukokouksen lähtökohta. Tämä oli siis toinen osa yhteiskeskustelussa. Nyt annan varjoesittelijöille puheenvuoron. Niko Lakis on ensimmäinen, joka saa puheenvuoron. Hän on molemmissa kohdissa varjoesittelijä, olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos. Haluaisin kiittää kumpaakin esittelijää heidän tekemästään työstä. On hyvin vaikea olla eri mieltä tarpeesta tehdä välittömiä päätöksiä näistä suosituksista ja siitä, että Euroopan unioni tulisi ratifioida Dohan muutos Kioton pöytäkirjaan. Ja myös tämä sopimus Islannin kanssa. Sopimus, joka koskee yhteisiä velvoitteiden täyttämisiä. Dohan muutoksesta. Tämä on nyt siis meillä on käsillä tämä toinen velvoitekausi ja Euroopan unioni yhdessä Islannin kanssa on asettanut vuosittaiset päästötavoitteet. Eli vuosina 2013-2020 päästöt pitäisi vähentää 80 prosenttiin vuoden 90 tasosta. Tämän olemme sopineet sisäisesti ja ennen Pariisin konferenssia meidän pitäisi taata että uusimme tämän velvoitteemme päästöjen vähentämisestä. On siis tärkeää, että hyväksymme nämä kaksi mietintöä mahdollisimman suurella enemmistöllä, jotta voimme jatkaa ratifiointiprosessia jäsenvaltiosta mahdollisimman nopeasti, mutta ei pidä missään nimessä unohtaa, kuten komission jäsen eilen sanoi, että Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen ongelma ja siihen tarvitaan maailmanlaajuinen vastaus. Tohan muutoksen ratifioisemiseksi tarvitsemme tietyn määrän ratifiointeja. Ja tähän mennessä vain 26 maata on ratifioinut, joten vaatisin komissiota hoitamaan ympäristödiplomatiaa niin, että voidaan vakuuttaa myös kaikki muut maat siitä, että ratifiointi on hoidettava. Kiitos. Madame ja Mr. Paljon kiitoksia ECR-ryhmästä Gielin ja Duncan, olkaa hyvä. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Minulla ei ole tähän mitään lisättävää. Kiitokset tekstistä. Very little to but I think the... Minulla on kyllä hyvin vähän sanottavaa, mutta yksi asia on se, että ähm, että tämän virtymisen turvaaminen ja tavoitteiden täyttäminen eivät ole itse asiassa sama asia, kuten Pariisissa meitä on muistutettu. Tämä itse asiassa tulee olemaan testi meille, ja tämä oli minulla sanottavana. Thank you very much. Mr. Gerbendi. Paljon kiitoksia. Gerbendi, olkaa hyvä. I also... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin olen aivan samaa mieltä kummankin esittelijän kanssa. Mielestäni on keskeistä, että kannustamme jäsenvaltioita nopeuttamaan prosessia, jotta saamme ratifiointimenettelyn ennen Pariisin konferenssia konferenssi valmiiksi ja olen tässä esimerkkinä ja puhun itsekin näin lyhyesti ja ytimekkäästi. Konečna. Edustaja Konecka. jen bych chtěla poděkovat. Kiitoksia. Minäkään en halua pitkittää tätä keskustelua, vaan kiittää molempia esittelijöitä ja ryhmäni tulee tukemaan ponnisteluissaan molempia esittelijöitä. Kiitoksia. Madame. Paljon kiitoksia. Sitten edustaja Fonte. Sì, grazie Presidente. Parlo anche a nome appunto del collega Fronte. E Kiitos. Minäkin, minä voin puhua herra Fronten puolesta. Nämä kummatkin päätökset ovat melko yksinkertaisia ja ne voidaan kivuttavasti hoitaa. Tässä on tavoitteena vähentää päästöjä 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Tämähän on jo sitä paitsi olemassa oleva sitova tavoite EU-jäsenvaltioille. Nyt olemme päässeet yli 18 prosenttiin. Jos tohan muutos ratifioidaan, jos saadaan oikea määrä maita kokoon, ratifiointia varten, niin silloin etuna olisi siis se, että muutkin maat jakavat meidän tavoitteemme EU-ssa, mutta ongelmana on se, että olemme nyt jo melko myöhässä. Tämähän kaikki alkoi jo vuonna 2013. Jos Euroopan unioni ei tule tähän mukaan, se olisi ehkä este muille maille tulla mukaan. Sitä paitsi ratifiointiasiakirjat on vielä tallennettava vuoden, vuoden 2015 loppuun mennessä ja on vaikea kuvitella, että muut maat tekisivät tämän näin nopeasti. Me olemme joka tapauksessa sen puolesta, että typi trifluoridi otetaan mukaan listaan ja olemme myös sen puolesta, että että tavoitteet tarkistetaan automaattisesti. Kiitoksia nyt komission puolesta. Bergran, olkaa hyvä. Kiitoksia. Minäkin haluan kiittää molempia esittelijöitä näistä suosituksista, jossa tuetaan neuvoston suosituksia. Kuten ensimmäinen esittelijä totesi, niin ratifiointi ei muuta mitään EUn lainsäädännön näkökulmasta katsottuna tai näihin sovittuihin tavoitteisiin liittyen. Kyse on symbolisesta EUn viestistä, eli nyt meillä on mahdollisuus varmistaa, että kansainväliset sitoumukset vuoteen 2020 mennessä, eli kun uusi Pariisin sopimus astuisi voimaan myöskin käytännössä toteutuisi. Mielestäni on selvää, että EU tekee kaikensa prosessin nopeuttamiseksi neuvotteluiden osalta. Ja haluaisin kiittää jäseniä siitä, että tätä diplomatiaa perään kuulutettiin. Korkea edustaja Frederica Morgarini on juuri keskittynyt tänä vuonna tähän diplomatiaan ja hän on tehnyt tiivistä yhteistyötä komission ja jäsenvaltioiden ulkoministeriöiden kanssa varmistaakseen, että me voimme yksissä tuom, tuumin painostaa G20-ryhmän kumppaneihin, koska he, he edustavat suurta osaa saastuttajista. Eli täytyy varmistaa, että kaikki sitoutuvat uuteen sopimukseen ja on erittäin tärkeää kaikkien eurooppalaisten ja kansainvälisten sidosryhmien osalta tehdä päättäväisesti yhteistyötä. Jäsenvaltiot kylläkin etenevät kansallisella tasolla ratifioinnin osalta ja komissio on kyllä luottavainen sen suhteen, että kolmannella neljän vuosin, vuosineljänneksellä me voimme saada aikaiseksi näiden asiakirjojen tallentamiseen. Mitä tulee Islantiin, niin Islanti osallistuu jäsenvaltioiden tavoin tähän hankkeeseen. Eli syrjimättömällä tavalla Islantia kohdellaan kuten jäsenvaltioita ja tässä huomioidaan sekä Kioton pöytäkirjan sitoumukset, Dohan korjauksilla muokattuna ja unionin lainsäädäntö huomioiden, kuten vuoden 2009 ilmasto- ja energiapaketti. Tämä on tärkeä viesti kansainväliselle yhteisölle, eli että me pidämme sanoistamme kiinni, ja tämä on esimerkki siitä, miten yhteistyötä voidaan tehdä kunnianhimoisten kumppaneiden keskuudessa. Näihin sanoihin päättäisin puheenvuoron ja kiittäisin vielä molempia esittelijöitä. Kiitoksia. Paljon kiitoksia ennen kuin päätämme tämän keskustelun. Muistutan, että tarkistusten jättämisen takaraja on 15. huhtikuuta. Ja äänestys Envivaliokunnassa käydään 6. tai 7. kesäkuuta. Ja tämä on tämä asia sitten täysistunnossa heinäkuussa. Voimme päättää tämän esityslistan kohdan tähän ja päätämme nyt kokouksen hetkeksi 15.80 minuutiksi ja aloitamme uudelleen tai jatkamme puoli viisi. Paljon kiitoksia. Dear colleagues, uh... Hyvät kollegat, voimme aloittaa. Aloitamme myös siksi, että aika ei ole kovinkaan paljon ja tämä mielipiteiden vaihto varapuheenjohtaja Kataisen kanssa on hyvin hyödyllinen. Hän vastaa työllisyydestä, kasvusta, investoinnista ja kilpailukyvystä komissiossa. Ja on erittäin tärkeää, että voimme kuulla häneltä suoraan, mitä prioriteetteja komissiolla näissä asioissa on. Ja myöskin on erittäin tärkeää, että meillä on selkeää vuoropuhelua, jos voimme kuulla siis prioriteetit ja kuulla myöskin parlamentin jäsenten prioriteetteja Haluaisimme tietää, mitkä ovat ne pääasiat, joihin te haluatte keskittyä, mitä haluatte kehittää vuosien, vuoden 2015 työohjelmassa ja myöskin sen edistyksen valossa, jota olemme tekemässä ensi vuoden 2016 työohjelman parissa. Anna nyt heti teille puheenvuoron ja tämän jälkeen me käymme valiokunnan jäsenten kanssa keskustelua. Olkaa hyvä. Arvoisa herra puheenjohtaja, hyvät valiokunnan jäsenet, kiitokset kutsusta tähän valiokuntanne kokoukseen. Mielenkiinnolla on jäänyt odottamaan keskustelua kanssanne tästä tämän vuoden työohjelmasta. Ja olen tietenkin kiinnostunut kuulemaan, mitä mieltä te olette siitä, miten investointeja voitaisiin kehittää, mitä investointeja voitaisiin tarvita kasvun virittämiseksi ja siihen liittyviä kysymyksiä, eli näin voisimme oppia toinen toisiltamme. Mitä tulee vuoden 2015 komission työohjelmaan, niin se on hyvin selkeä ja kohdennettu. Tarkoituksena on mahdollisimman nopeasti saada tuloksia aikaiseksi kuten näkyy ehdotuksestamme Euroopan investointiohjelmaksi, Euroopan energiaunionin strategiasta, johon liittyy myöskin Pariisin konferenssiin liittyvä työkartta, digitaalinen pääomamarkkinaunionin ehdotus ja nuorisotyöllisyysaloite. Siinä muutama eh-, esimerkki. Komission työohjelma oli aikanaan hyvin pitkä poliittinen asiakirja, josta ei oikeastaan puhuttu laisinkaan, mutta nyt tilanne on aivan toisenlainen. Uusi komissio haluaa varmistaa, että nykyiset ja uudet politiikat tukevat kasvua, työllisyyttä, sosiaalista ja ympäristöllistä kestävyyttä. Me haluamme saada todellisia tuloksia aikaiseksi. Komissio tekee tietenkin parhaansa, mutta se ei voi toimia yksin. Kaikkien pitää vain ymmärtää, että tämänhetkinen toiminta ei riitä. Ja tästäpä syystä haluaisinkin kuulla teiltä, mitä voisimme yhdessä saada aikaiseksi. Ja tästäpä syystä olenkin täällä. Haluan kuunnella teidän ajatuksenne. Komissio haluaa lähteä liikkeelle puhtaalta pöydältä, kuten uusi rakennekin osoittaa. Eli me työskentelemme projektiryhmissä, emme tyhjöissä. Tämä on yhteistä politiikan tekemistä. Komissio haluaa, että kaikki kaikki panostavat kestävään kehitykseen päivittäisessä työssään. Tämä uusi komission rakenne ja projektiryhmäluonteinen työ helpottaa tätä työskentelyä. Ja haluaisin korostaa myöskin investointiohjelman merkitystä ja esirin merkitystä, joiden tiimoilta minä teen paraika aika lailla vahvasti töitä. Mitä tulee tämän vuoden komission työohjelmaan, niin se kuvastaa uudenlaista alkua. Nyt meidän täytyy vain pitää vauhti yllä ja tehdä yhteistyötä, jotta tuloksia voidaan saada aikaiseksi. Mitä tulee aikataulutukseen tämän vuoden osalta, esimerkiksi tiekarttoihin liittyen, niin se esitetään ihan piakkoin. Me olemme sitoutuneita tarjoamaan EPlle tietoa tulevista hankkeista, mutta yhtä lailla me myöskin panostamme poliittisen epäjo- epäjatkumon periaatteeseen, kuten puitesopimuksessa todetaan. Olemme kuulleet parlamentin kommentit sekä täysistunnossa että valiokuntakokouksissa, niin siltä pohjalta komissio on vahvistanut lainsäädäntöhankkeiden pysäyttämisen, kuten työohjelmassa sanotaan. Näin voimme keskittää energiamme siihen, että etsimme ne tekijät, joiden avulla voidaan saavuttaa poliittiset tavoitteemme, ottaen huomioon uudet kiertotalouteen liittyvät ehdotukset, jotka tulevat pöydällenne tämän vuoden puolella. Lisäksi komissio on, jokainen komissaari on lähtenyt puhtaalta pöydältä liikkeelle ja tulee uuden komission suunnitelmien mukaisesti lähestymään työtään. Kuten komission työohjelmasta käy ilmi ja yhtä lailla se käy ilmi myöskin kymmenestä prioriteettialueesta jotka olivat ehtona, jotta EP pystyy hyväksymään uuden komission. Mutta tämä tietenkin vie aina oman aikansa ja tästäpä syystä toivonkin, että olette kärsivällisiä. Olemme tietenkin tietoisia huolenaiheista, ne, jotka liittyvät eräiden lakihankkeiden pysäyttämispäätöksiin, ja me olemme valmiita kuuntelemaan argumentteja, mutta loppupeleissä kyse on siitä, että me saamme ruohonjuuritasolla tuloksia aikaiseksi. Me emme aseta kyseenalaiseksi näitä tavoitteita, mutta me yritämme löytää älykkäimpiä tapoja saada tuloksia aikaiseksi. Esimerkiksi me haluamme saada aikaiseksi todellisen kiertotalouden, josta varmaan tänään täälläkin vielä keskustelemme. Ensinnäkin mitä tulee Euroopan investointiohjelmaan, niin viime marraskuussa tämä ohjelma hyväksyttiin ja kuten tiedätte, niin me hyväksymme asetusehdotuksen esiriin liittyen tammikuussa. Ympäristöhankkeet ovat keskeisellä sijalla ehdotuksissamme, jotka liittyvät investointiohjelmaan ja kiertotalouteen ja siihen liittyvään rahoitustoimintaan. Mitä tulee lainsäädäntöaloitteeseen, niin nyt vastuus on parlamentti ja me tarkkaan seuraamme, mitä valiokunnassa tehdään ja me teemme kaikkemme tukeaksemme teitä, jos esimerkiksi tarvitsette tietoa lisää. Valiokuntatason äänestyksen jälkeen toivottavasti kolmikantaneuvottelussa voimme käydä hyviä keskusteluja parlamentin ja neuvoston kanssa. Ja me toivomme, että ESIR toimisi jo heti kesä, kesästä alkaen. Toiseen painopistealueeseen eli energiaunioni strategiaan liittyen ja siihen liittyvän Pariisin tiekartan hyväksymiseen. Sehän hyväksyttiin ihan hiljattain. Tarkoituksenamme on huomioida keskeisimmät tavoitteet, eli kilpailukyky yhtäältä, toimintavarmuus toisaalta ja kolmanneksi kestävyys. Vuoden 2030 energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttaminen on hyvin keskeinen komission tavoite. Kuten kollegani Franz Timmermans ilmoitti tässä valiokunnassa, komissio on sitoutunut siihen, että Euroopan unioni toimi edelläkävijänä uusiutuvien energialähteiden saralla. Tämä tarkoittaa sitä, että jäsenvaltioiden pitää saavuttaa vuoden 2020 tavoitteet energia-alan osalta. Ehdotusten täytäntöön pano on keskeisellä sijalla komission toimintaohjelmassa ja lisäksi me tulemme panostamaan juuri siirtymistä resurssitehokkaaseen kiertotalouteen Euroopan unionissa. Ja näin toimisimme kestävän kehityksen tavoitteen 12 mukaisesti, jonka mukaan meidän täytyy var- varmistaa kestävä tuotanto että myöskin kestävä kulutus. Komissio panostaa kestävyyden kolmeen ulottuvuuden vahvasti, eli ympäristöön, talouteen ja sosiaaliseen alaan. Komissio on sitoutunut siihen, että me panostamme näihin kestävän kehityksen ulottuvuuksiin virtaviivaistamista käyttäen. Uusi projektiryhmähenkinen työskentely, joka näiden projektiryhmien johdossa on aina varapuheenjohtaja, niin on hyvin tehokas toimintaväline. Eli kun kyse on kestävästä kehityksestä, niin meidän täytyy aina huomioida tässä myöskin muilla politiikan aloilla tehtävä työ. Tämä on muiden kollegoiden ja erityisesti varapuheenjohtaja Timmermansin tehtävä, joka valvoo työtämme ja tarkoituksena on varmistaa, että kestävyys ei tarkoita sitä, että virtaviiva, kestävyys kärsisi liiasta virtaviivaistamisesta. Mitä tulee kiertotalouteen ja jätteisiin, niin tämä on yksi keskeisimmistä tavoitteistamme tulevan viisivuotiskauden aikana. Me tiedämme, miten tärkeästä asiasta tämä on maailmanlaajuisesti katsottuna ja minkälaisia kunnianhimoisia tavoitteita on kiinalaisilla, niin olisi aivan järjetöntä jättää investoimatta Euroopan tasolla juuri kiertotalouteen. Sekä ympäristöllisesti että kilpailullisesti katsottuna tämä on erittäin tärkeä seikka. Me teemme harva, hartiavoimin töitä omassa kabinetissa vielä kunnianhimoisemman kiertotalouspaketin puolesta. No mitkä ovat suunnitelmamme? Ensinnäkin me tulemme esittämään muuteton jäteehdotuksen. Tämä ehdotus huomioi jo tehdyn työn, muun muassa kuulemistilaisuuksien aikana, ja myöskin sen, mitä parlamentti ja neuvosto ovat tehneet. Ja lisäksi tässä huomioidaan jo tehty vaikutusanalyysi. Tämä muutettu ehdotus pitää kiinni olemassa olevasta visiosta, eikä puutu jätehierarkiaan ja pyrkii nostamaan kierrätystasoa Euroopassa. Oikeastaan kyse on siitä, että me yritämme katsoa sitä, että miten hierarkia voidaan kehittää entisestään. Me pohdimme sitä, että voimmeko oppia niistä virheistä, joita viime menneisyydessä parhaiten toimineet jäsenvaltiot ovat tehneet. Ehkäpä olisikin järkevämpää toimia joustavammin kaatopaikalle viemisen suhteen, koska sitä kautta voidaan välttyä laajolta investoinneilta polttolaitosinfrastruktuurin puolella ja sitä kautta viritellä investointitoimintaa kierrätyspuolella. Tavoitteet ovat tietenkin edelleenkin sitovia, mutta me yritämme katsoa, että miten kansalliset eroavaisuudet voidaan huomioida paremmin, jotta ruohonjuuritasolla toiminta olisi mahdollisimman tehokasta. Toisaalta me tulemme esittämään toimintaohjelman, jotta kiertotalouden koko kierto huomioidaan. Jätepolitiikka on keskeisellä saralla, mutta se yksistään ei riitä. Meidän täytyy katsoa sekä kierron alkupäätä, eli ennen kuin syntyy jätettä, ja sitten kierron loppupäätä, eli kierrättämisen jälkeistä aikaa. Meidän täytyy tarkastella sitä, että miten voitaisiin tuotteita käyttää uudelleen hyväksi tai virittää halukkuutta käyttää tuotteita uudestaan. Eli meidän täytyy katsoa, mitä tuotesuunnitteluvaiheessa ja kierrätettyjen tuotteiden laadun suhteen voidaan tehdä? Mitä, mitkä ovat kriittiset raaka-aineemme, minkälaisia esteitä on olemassa arvoketjussa ja miten voimme rohkaista innovointiin kierrätyspuolella? Lisäarvo on, lisäarvon tuottaminen on yksi keskeisimmistä tavoitteistamme. Me keskitymme siihen, mitä me voimme EU-ssa itse tehdä. Tähän liittyen tulemme aloittamaan julkisen kuulemistilaisuuden jo ennen kesää ja me haluamme tietenkin tehdä tiivistä yhteistyötä parlamentinkin kanssa. Ja on hienoa, että te järjestätte huhtikuussa aiheeseen liittyvän kuulemisen. Komission yksiköt tekevät hartiavoimin työtä ja minä johdan projektiryhmää komissiossa, ja me tarkistelemme sitä, mitä komissio voisi tulevien vuosien aikana tehdä ja mitä uudessa ehdotuksessa pitäisi olla mukana. Komissaarit Vella, Bienkowska ja Timmermans tekevät kanssani tämän aiheen tiimoilta tiivistä yhteistyötä. Tulevien viikkojen aikana me järjestämme hankeryhmäkokouksen kaikkien keskeisten komissaarien kanssa. Me olemme kaikki sote, sitoutuneet työohjelmassamme siihen, että asia käsitellään vielä tämän vuoden aikana ja toivottavasti asiaan palataan vielä syksylläkin. Päätänkin alustukseni tähän ja haluan kiittää teitä huomiostanne ja mielenkiinnolla nyt jään odottamaan hedelmällistä keskustelua niistä kysymyksistä, jotka, joita te pidätte tärkeänä. Kiitoksia. Paljon kiitoksia tästä lausunnostanne. Nyt aloitamme ensimmäisen kysymyskierroksen välittömästi EPPn edustaja, edustaja Grosteet, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia, kiitoksia, hyvää varapuheenjohtaja Katainen. Olemme hyvin tyytyväisiä siitä, että voimme tavata teidät ja viettää aikaa kanssanne niin, että meillä on todellista ajatusten vaihtoa, sillä teidän vastuualallanne on kysymyksiä, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä ja koskettavat todellakin äh, sitä, mikä meille on kaikkein tärkeintä, nimittäin kestävää kasvua. Täytyy sanoa, että komissio on tässä tärkeässä roolissa. Aloitan Junckerin investointisuunnitelmasta. Sehän on teidänkin suunnitelmanne ja sen parissa olette tehnyt paljon töitä. Se on herättänyt hyvin paljon toiveita. Ja todellakin, kuten sanoitte, tilanne on kiireellinen. Pikkuhiljaa huomaamme, että on kulunut jo vuosi siitä, kun meidät valittiin, ja me todellakin haluaisimme nyt konkreettisiin asioihin käsiksi. Tiedätte, ja minulla on mahdollisuus tämä teille jo sanoakin, mutta toistan nyt saman, että me olemme erityisen huolissamme, sillä me emme halua, että tämä Junckerin suunnitelma uhkaa niitä ponnistuksia, joita on tehty jonkin aikaa muutamien vuosien ajan innovaation ja tutkimuksen alalla. Ja että rahoitus menee nyt toiseen suuntaan kuin Horisontti 2020 suunnitelmat. Olen kuullut monia puhujia tässä asiassa, jotka ovat huolissaan budjettileikkauksista tällä alalla ja siitä vaikutuksesta, joka saattaa tällä investointisuunnitelmalla olla rahoitukseen. Me puhumme myöskin terveyskysymyksistä, siellä olemme ympäristö- ja kansanterveysvaliokunta ja todellakin on tarve säilyttää innovaatioiden rytmi, ei vain tutkimuksessa, soveltavassa tutkimuksessa, mutta myöskin perustutkimuksessa. Tässä me tuemme yliopistoja, joten haluaisin, hyvä komission jäsen, teidän mielipiteenne tästä asiasta. Kuinka te haluatte taata tutkimuksen myöskin terveydenalalla ja rahoituksen, joka on riittävä tarpeita vastaava tutkimuksessa. Meidän täytyy vastata olemassa oleviin tarpeisiin. Junckerin investointisuunnitelmaan liittyen myöskin on hyvin tärkeää, että poliittiset ähm, ristiriidat ratkotaan päämäärien suhteen. Tavoitteet täytyy selventää, ähm, kasvu on yksi näistä. Puhuttiin myöskin terveydestä, mainitsin sen jo. Äh, yksi ala on energia, sitten meillä on myöskin kierrätys, te puhutte kiertotaloudesta, se on meille äärimmäisen tärkeää. Me olemme myöskin huolissamme siitä, minkä tyyppisiä pohdintoja on ollut ilmassa kiertotalouden suhteen. Tämä tarkoittaa sitä, että me tarvitsemme uudenlaisia tuotantometodeja, sillä on mahdotonta kuvitella nykyisin, että äm, kotitalouslaitteet, kun suunnitellaan viiden vuoden käyttöikää vastaaviksi, mm, kun ne hajoavat, niihin ei löytä enää varaosia, en on pakko vaihtaa, joten meidän täytyy myöskin muuttaa tuotantotapojamme. Se, mitä että kiertotaloudesta, rauhoittaa meitä jonkin verran, mutta haluaisin yksinkertaisesti tietää, kuinka valinnat tullaan tekemään Junckerin ohjelmassa, että voisimme tätä innovointia ja investointeja innovoiviin hankkeisiin jatkuvasti tukea. Meidän täytyy tehdä erottelu siinä, mitkä ovat rakenteelliset investoinnit, jotka tunnemme jo perinteisesti, ja mitkä ovat nämä strategiset investoinnit, joita tarvitsemme. Kiitoksia. Paljon kiitoksia nyt sosiaalidemokraattisen ryhmän puolesta. Edustaja Juotti, olkaa hyvä. President. Kiitos paljon. Hyvä varapuheenjohtaja Katainen, tehän vastaatte työllisyydestä ja se on juuri sitä, mitä me Euroopassa tarvitsemme. Me tarvitsemme kestäviä työpaikkoja, ei pelkästään ympäristön alalla, vaan tarvitsemme myös sosiaalisesti kestäviä työpaikkoja niin, että ihmiset voivat ansaita elantonsa ja niin, että myös kulutusta kannustetaan. Tämä on tämä kokonaiskuva, jolle meidän pitää luoda perusta, sillä meillähän on takanamme talouskriisi tai kriisi ei ole vieläkään selätetty ja siitä syystä on erityisen tärkeää, että meillä on tämä investointiohjelma ja rahastosuunnitelma. Meidän pitää investoida infrastruktuuriin, verkkoihin. Kaikki infrastruktuuriinvestoinnit ovat hyviä, mutta innovoinnin mainitsi kollega Krostet myös. Meidän pitäisi huolehtia siitä, että me pysymme innovoivina ja niillä alueilla, missä innovointia ei ole, pitää innovointia kannustaa, ennen kaikkea terveysalalla. Minua hieman ihmetytti, että vuoden 2015 työohjelmassa ei ole ollenkaan mitään terveysalasta. Sijoittajilla pitäisi olla varmuutta, että jos he haluavat sijoittaa innovatiivisiin terveystuotteisiin niin, että, että tällä alalla myös tulevaisuuden näkömyä. Siksi haluaisin kysyä, onko vuoden 2016 työohjelmassa jotakin terveysalasta, sillä tällä alalla yritykset ovat hyvin tuottavia. Ja haluaisimme taata sen, että tulevaisuudessa tämä pysyy ennallaan. Ja sitten kiertotalous. Täällä puhutaan tästä valtavasti ja esimerkiksi Saksassa on paljon pelkoja. Saksalaiset on tunteja siitä, että pelätään aina, meillä pelätään esimerkiksi kauppasopimuksia. Me olemme käyneet ympäristövaliokunnassa Yhdysvalloissa ja, ja nyt olen hieman, näen tämän hieman lepoisammin, sillä siellä otetaan asiat rennommin. Meidän pitäisi tarkastella itse täällä sisäisesti, millä, millä alueilla työpaikkoja voidaan luoda. Jos siis haluaisimme vuoteen 2030 mennessä saada 30 prosentin lisäyksen, niin silloin voisimme luoda 200 miljoonaa työpaikkaa. Ja tämä, sen, siihen verrattuna TTIP-sopimus on lasten leikkiä. Eli ei pitäisi siis keskittyä pelkästään jätehuoltoon, Minusta ei ollut oikein, että jäähuoltopaketti vedettiin pois, mutta näin on tapahtunut, eikä meidän pitää jäädä menneisyyteen, meidän pitää katsoa tulevaisuuteen. Nyt meidän pitää keskittyä siihen, että yritykset todellakin näillä aloilla alkavat investoida. Kolmanneksi teollisuudesta. Me tarvitsemme toimivat sisämarkkinat ja tätä varten me tarvitsemme toimivan päästökauppajärjestelmän me kärsimme tällä hetkellä. Me puhuimme eilen markkinavarausvarannosta, markkinavakausvarannosta, ja nyt sitten pitää toukokuussa ryhtyä todella toimeen, mutta me tarvitsemme todellakin päästökauppajärjestelmän uudistamista. Virheet, jotka tehtiin 2008, on poistettava. Vetoan teihin, huolehtikaa siitä, että kaikilla aloilla ja kaikissa yrityksissä otetaan käyttöön hyvä päästökauppajärjestelmä, kun katsotaan näitä energiayrityksiä ja siitä, missä niillä on ongelmia, koska ne eivät ole reagoineet tulevaisuuden kehitykseen ja uusiutuvien energialähteisiin, niin juuri tämän takia me tarvitsemme päästökauppajärjestelmän ja samanarvoiset kilpailumahdollisuudet No puhun ihan lyhyesti vaan Jos päästökauppajärjestelmä epäonnistuu, niin takuulla, takuulla Euroopan unionin valtiovarainministerit ryhtyvät varmasti luovaksi ja silten luodaan hiilidioksidiveroja ja se olisi myrkkyä toimiville yhteisille sisämarkkinoille. Tällaista myrkkyä ei pitäisi luoda eikä hyväksyä. Olen nyt, odotan innolla teidän vastauksianne. Ja Junckerin suunnitelman varten toivotan kaikkea hyvää. Thank you very much. And now for... Paljon kiitoksia nyt ECR-ryhmän puolesta. Edustaja Görling, olkaa hyvä. Be brief. Um, can I ask Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Yritän esittää kysymykseni hyvin lyhyesti. Mitä tulee horisontti 2020 varojen siirtämiseen, niin oliko ne kohdennettu innovointiin ja tutkimukseen? Yhtä lailla täällä on puhuttu myöskin siirroista unionin sisälle investointitoiminnan lisäämiseksi ja kasvun ja työpaikkojen luomiseksi, mutta mihin te ryhdytte, jotta näihin kunnianhimoisiin vipuvaikutustuloksiin voidaan päästä. Tämähän mainitaan myöskin Junckerin suunnitelma ketä olette tavanneet ja millä tavalla te yritätte päästä tähän mandaattineen liittyvään tavoitteeseen. Eli siinähän sanotaan, että tarkoituksena on parantaa yritysalan toimintaa, jotta Euroopan unioni olisi investointien arvoinen kohde. Eli miten mandaattissanne tämä asia on löydettävissä ja miten tämä voidaan linkittää ympäristöpolitiikkaan? Kiitoksia. ALDE Group, uh, Mr. Paljon kiitoksia nyt ALDE-ryhmän puolesta Jan Gervarni. Kiitoksia puheenjohtaja omastakin puolestani. Haluaisin toivottaa varapuheenjohtaja Kataisen tervetulleeksi. Työpaikat ja kasvu ovat mielestäni tämän komission tavoitteiden ydintä. Ja koska te olette vastuussa, voimme sanoa, että te olette herra kasvu- ja työpaikalta. Teillä on hyvin laaja vastuuala tässä komissiossa. Ei ole mitään kysymystä siitä, haluammeko työpaikkoja kasvua. Laaja konsensus niiden takana on, mutta kysymys on siitä, minkä tyyppisiä työpaikkoja, mitä kasvua haluamme. Yleisesti ottaen Euroopan unionissa pitäydymme tieteellisesti perusteltuun politiikkaan, jos tarkastelen OECDn, IMFn, Maailmanpankin kaltaisia organisaatioita maailman talousfoorumin kaltaista, yksi yleinen viesti niiltä on saatu vain kestävä kasvu voi luoda oikeanlaista kasvua ja oikeita työpaikkoja, niitä joita tarvitsemme tulevaisuudessa. Oletteko samaa mieltä kanssani siitä, että kasvu on mahdollista vain, jos teemme sitä kestävää? Tämä on ensimmäinen kysymykseni. Ja jos näin on, voitteko selittää minulle, miksi poliittisissa ohjelinjoissa, joita puheenjohtaja Juncker on kymmenen prioriteettinsa kautta antanut, kasvua ei lainkaan mainita? Se on täysin poissa. Uudistuva energia mainitaan kerran, mutta se liittyy vain energia toimitusvarmuuteen ja herra Putinin aiheuttamaan vaaraan eikä kestävyyteen sinänsä. Jos me näemme, että nämä hyvin arvostetut organisaatiot peräänkuuluttavat kestävää kasvua, ja jos komissio ei lainkaan sitä mainitse, minua alkaa melkoisesti huolestuttaa, että me olemme vääränlaisen kasvun tiellä, emmekä oikeanlaisten työpaikkojen tiellä tulevaisuutta ajatellen. Ehkä voitte kommentoida tätä asiaa. Toinen huomioni liittyy kiertotalouteen. Kaikki komission jäsenet sanovat nyt, että tämä on valtava tämän komission prioriteettiala. Ja minun täytyy sanoa, että se on prioriteetti vasta sen jälkeen, kun jätepaketti virheellisesti vedettiin pois. Sitä ei missään dokumenteissa aikaisemmin mainittu. Ei mainittu, että se olisi prioriteetti. Ja kun kuulen, mitä komissiossa tapahtuu, jos mä olisin nyt minun kysymykseni, Haluaisin tietää, onko totta, että te haluatte päästä eroon eurooppalaisista jätetavoitteista yleisesti ottaen, näin minä olen kuullut. Ja te mainitsitte toimintasuunnitelman luomisen kiertotalouden osalta. Minun osaltani toimintasuunnitelma on ei-lainsäädännöllinen asiakirja. 2011 meillä oli jo erittäin hyvä analyysi ja toimintasuunnitelma, jonka nimi oli resurssi tehokas Eurooppa. Siinä oli kaikki mukana, joita tarvitsemme kiertotaloutta ajatellen. Ainut, mitä piti vielä tämän jälkeen tehdä, oli tämän vuoden 2011, siis neljä vuotta sitten tehdyn tiekartan muuttaminen lainsäädännölliseksi aloitteeksi. Tämä jätepaketti oli ensimmäinen askelma ja sitä seur- piti seurata seuraavien askelten. Jätepaketti oli siis ensimmäinen osa koko kiertotalouden syklin täydentämisessä. Voitteko selittää minulle, onko tämä toimintasuunnitelma nyt jotakin muuta kuin tämä neljä vuotta sitten laitettu tiekartta ja mikä ero on toimintasuunnitelman ja jo pöydällä olevan julkilausuman välillä, joka käsittelee kiertotaloutta. Ja voitteko luvata, että tulette tekemään lainsäädännöllisiä aloitteita, sillä pelkät sanat ja tiekartat ja toimintasuunnitelmat eivät vie meitä kiertotalouteen vaikka tarvitsemme sitä kipeästi. Ja muistan teitä siitä, että me todellakin tarvitsemme sitä kipeästi, sillä tarvitsemme oikeanlaisia työpaikkoja, oikean tyyppistä kasvua, kestävää kasvua. Kiitoksia. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Nyt Guen puolesta Katarina Konecha, olkaa hyvä. Kiitos varapuheenjohtaja Katainen, että tulitte valiokuntaan puhumaan kanssamme Muutama kysymys. Vihreät työpaikat. Niissä on tiettyjä ongelmia. Jäsenvaltioilla on vaikeuksia saada ihmisiä työmarkkinoille ja taata osaaminen, jota tarvitaan. On siis vaikeuksia luoda uusia innovatiivisia vihreitä työpaikkoja. Olette sanoneet, että komissio ehdottaisi tällaisen paketin, joka edistäisi kouluttamista ja työmarkkinoille pääsyä. Voisitko antaa tästä paketista vielä yksityiskohtaisempia tietoja? milloin ja miten ehdotatte tällaista pakettia? Kuka vastaa kustannuksista, jotka johtuvat tästä paketista? Ja toisen, toinen kysymykseni käsittelee kiertotaloutta. Kuten mainitsitte, tämä on meille kaikille erittäin tärkeä aihe. Ensimmäisen kerran nyt kuulin jotain tällaisesta työryhmästä. Mainitsitte jotain syksystä 2015. Tarkoittaako tämä siis, että syksyllä 2015 ehdotitte suunnitelmaa tai lainsäädäntöä? Eli haluaisin kuulla lisää aikataulusta kiertotalouspaketin suhteen. Ja kolmas kysymykseni sitten koskee taas TTIP-sopimusta. Haluaisin taata, ja toivottavasti voitte vahvistaa tämän, haluaisin taata, että TTIP ei johda työntekijöiden oikeuksien polkemiseen. Ja mitä sitten tulee Horisontti 2020 ohjelmasta varojen siirtäminen Junckerin suunnitelmaan. Onko taloudellista tietoa, joka todistaa, että jos unohdetaan horisontti 2020 ja tutkimus ja kehitys, onko todisteita siitä, että sillä olisi myönteistä vaikutusta talouteemme? Kiitos. Paljon kiitoksia. Nyt vihreätä Base olkaa hyvä. Thank you, Vice President uh, Katainen. Paljon kiitoksia. Kiitoksia varapuheenjohtaja Katainen siitä, että tulitte tänne jakamaan näkemyksenne. Voin tässä liittyä niiden ihmisten kuoriin, jotka eivät aivan täysin luota komissioon, kun komissio sanoo, että haluaa olla kiertotaloudessa kunnianhimoisempi. Tässä uskottavuutta puuttuu tällä hetkellä ja luonnollisesti tämä johtuu siitä, että kaikki tiedämme, että ajatus oli vetää tämä ehdotus pois ja vasta kun asia kritisoitiin, se tuotiin takaisin ja sanottiin, että ollaan vielä kunnianhimoisempia. Ainakin pitäisi hiukan uskottavuutta tälle luoda, mutta olemme tyytyväisiä, jos käy ilmi, että olimme väärässä. Mutta haluaisin tiettyjä selvennyksiä. Esimerkiksi, miksi komissio epäröi sanoissaan niin paljon? Te tuette kasvua ja työllisyyttä. Jos kuuntelette äh, TTIP-sopimuksen ajamista komission äh, puolelta valtavaa painostusta ilmassa, tämä pitäisi saada tämän vuoden mm, loppuun mennessä päätökseen. Ja sitten kun tarkastelemme työpaikkatilannetta, on hyvin vaikea saada selville, kuinka paljon työpaikkoja tämä loi. Siis edes CPR-tutkimuksessa näin ei käy ilmi, ja arvioiden mukaan 400 000 uutta työpaikkaa voitaisiin saada. Viisi 180 000 uutta työpaikkaa mahdollisesti eräiden arvioiden mukaan eh, TTIP-sopimuksen myötä syntyisi. No, ehkä meidän pitäisi olla tässä hiukan avoimempia, eh, mutta puhutaan hiukan enemmän kiertotaloudesta ja siitä, miksi meidän pitäisi olla kunnianhimoisempia. Tarkoittaako sitä, tämä sitä, että me vain kierrättäisimme vai luommeko todella uuden talouden, joka käyttäisi raaka-aineita paremmin. Tiedämme esimerkiksi, että meillä on teollisuuslobby, joka sanoo, että REACH-asetus jarruttaa kierrätystä. Mielestäni tämä on hiukan virheellinen väite. Ei REACH tätä aiheuta, vaan tuotannossa käytettävät vaaralliset aineet jarruttavat kierrätystä. Siksi jo seitsemännessä ympäristötoimintasuunnitelmassa on mainittu, että meidän täytyy käyttää enemmän ei-myrkyllisiä raaka-aineita, niin että niitä on helpompi kierrättää. Tämä on mielestäni innovoivaa, tämä luo kasvua ja uusia työpaikkoja. Sen sijaan, että purettaisiin REACH-asetusta, ja tiedämme, että kemianteollisuus tekee, tarttuu mihin tahansa tekosyyhyn, jota REACH saatettaisiin purettua. Ja tässä kuulemme paljon ehdotuksia, joiden mukaan säätely pitäisi purkea, että kiertalous toimisi paremmin. Toinen asia, ähm, oikeuden saaminen, myöskin oikeuteen pääsy. Aikaisemmat suunnitelmat on vedetty pois vuonna 2014 ja nyt yhä meille luvataan uusia aloitteita oikeuden pääsyn osalta. Komissio niitä lupaa. Tämä on avainkysymyksiä. Aina komissio sanoo, että toimeenpano on äärimmäisen tärkeää eri jäsenmaissa, mutta me myös tiedämme, että äm, tuomioistuimien pääseminen ympäristöasioissa vaihtelee erittäin paljon eri jäsenmaissa. Me tarvitsemme säätelyä oikeuden, oikeuden pääsyn oikeussuojan osalta. Jos me näemme, että komissio on tosissaan tämän asian suhteen, todennäköisesti tämä tarkoittaa sitä, että se ei tee vain julkilausumaa, vaan ryhtyy konkreettisiin toimiin. Kaikkien kansalaisten pitäisi tietää, että oikeussuoja on olemassa. Sitten vielä kolmas asia puheenjohtaja. Tämä liittyy investointisuunnitelmaan. Minun täytyy sanoa, että olen hiukan äh, ärsyntynyt, kun komission virkamiehet nyt syyttävät parlamenttia siitä, että parlamentti jarruttelee investointisuunnitelmaneuvotteluja. Mehän teemme näin, koska me haluamme paremman investointisuunnitelman. Emme me halua mitään totutun kaltaista toimintaa, mutta jos me emme halua tällaista business as usual tilannetta, meidän täytyy varmistaa se, että investointipankki ei valitse vain niitä projekteja, jotka se valitsisi muutenkin. Sen täytyy voida valita riskialttiimpia projekteja. Siksi meidän täytyy muotoilla kriteerit paremmin, valintakriteerit. Meidän täytyy tarkastella sitä, mistä varat saadaan, mutta myöskin sitä, mihin ne menevät. Nämä ovat parlamentin huolet ja ne ovat hyvin perusteltuja. Nyt kun kuulemme, että komission ihmiset sanovat, että parlamentti jarruttaa näitä neuvotteluja, tämä ei todellakaan auta. Jos te haluatte saada aikaan paremman ehdotuksen, alkaa tukea tätä keskustelua ja varmistakaa se, että meillä on parempi muotoilu kuin tähän asti, sillä muutoin me emme saa aikaan sitä hyvää keskustelua, että tarvitsemme, että voisimme muuttaa totutun tyyppistä menettelyä. Paljon kiitoksia nyt fdd ryhmältä Edustaja Pedicini, olkaa hyvä. Presidentti Katainen. Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Kiitokset varapuheenjohtaja Kataiselle. Minäkin suurella mielenkiinnolla seuraan työohjelmaa ja Junckerin komission toiminnan pääpainopistealueita. Kaikki tietenkin tietävät, että tarvitsemme investointeja kasvun vauhdittamiseksi, mutta me tarvitsemme toisenlaista taloutta. Niin kuin täällä on sanottu, me tarvitsemme sinistä taloutta, siis taloutta, joka perustuu luonnonvarojen äh, helläkätiseen käyttöön. Sellaisen talouteen, jossa ei synny jätteitä, ja huomioidaan, että resursseja on vain rajallisesti käytettävissä. Sitä me toivomme. Joten me epäilemme hiukan sitä, että miten näitä investointeja kohdennettaisiin, sillä kulutuksen perustuva talous ei varmaankaan ole oikea lähestymistapa ja johtaisi myöskin kansalaisen terveydentilan huonontumiseen. Olen samaa mieltä kollegoitteni kanssa sen suhteen, että miten aiotte ohjata näitä investointeja, jotta syntyisi vaihtoehtoinen talous, joka panostaa juuri uusiutuviin energialähteisiin ja resurssien vaalimiseen. Jos katsotaan esiriä, niin siellä ei kyllä mainita kiertotaloutta, mutta verkkojen Euroopasta ja horisontti 20-20 rahoja kyllä otetaan, mutta hiilidi- vähähiilidioksidisiin hankkeisiin ei kyllä investoida tai kestävään liikenteeseen tai muihin vastaaviin hankkeisiin. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Tässä oli jo suuri määrä kysymyksiä ja nyt annan varapuheenjohtaja Kataiselle puheenvuoron. Hän voi vastata näihin ensimmäisen kierroksen kysymyksen. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos näistä loistavista kommenteista ja kysymyksistä. Yritän ähm, pistää tietyt kysymykset yhteen nippuun, sillä investointiohjelmasta ja horisontti 20 tuli monta kysymystä. Ensiksi haluaisin puhua investointiohjelmasta ja sen rahoituspuolesta. Ymmärrän hyvin, että ihmisiä huolettaa se, että horisontti 2020 varoja käytetään investointiohjelmaan. Minä puollan koulutusta ja tutkimusta kovasti. Minä olin kansallisessa parlamentissa koulutusvaliokunnan jäsen ja se on ollut aina yksi prioriteeteistäni. Mutta juuri tästä syystä osittaisena rahoituslähteenä Horisontti 2020 käytetään investointiohjelmassa, sillä kun katsotaan faktoja, niin Horisontti 2020 on maailman suurin tutkimusohjelma, 77 miljardia euroa, ja 3,5 prosenttia siitä halutaan käyttää apurahoina apurahoja 2,7 prosenttia muutetaan niin, että voidaan, voidaan käyttää varoja vielä paljon enemmänkin kuin 2,7 miljardia. Kävin juuri Ranskassa Marseille ja Aix-en-Provencen yliopistossa ja siellä ylpeänä esiteltiin, miten hyvä yhteistyö investointipankin kanssa on ollut. EIP on lainannut rahaa perustutkimuslaitoksiin ja yksityiset sijoittajat ovat myös osittain osallistuneet rahoitukseen. Eli jopa perustutkimus voi hyötyä rahoitusvälineistä. Tämän viikon alussa olimme myös Kyproksella ja jopa Kyproksella maassa, joka on hyvin vaikeassa tilanteessa Tuo yliopisto, jossa kävin, sanoi oikein ylpeänä, että tehdään tiukkaa yhteistyötä EIPn kanssa, joka lainaa rahaa perustutkimukseen. Ja juuri nämä kaksi esimerkkiä ovat kannustavia, kun katsomme horisontti 2020 varojen käyttöä. Tietysti professoreiden ja, ja opettajien palkat pitää tulla valtion varoista. Nämä ovat normaaleja maksuja. Mutta on väärin sanoa, että perustutkimus ei hyötyisi tästä rahoituksesta. Kun katsotaan näitä maita, joissa tutkimus- ja kehitysaste, rahoitusaste on korkein, niin voitte nähdä, että näissä maissa käytetään rahoitusvälineitä paljon. Tämä on yksi niistä syistä, miksi olemme olleet valmiita käyttämään horisontti 2020 varoja osittaisena rahoituslähteenä. Ja sitten hankkeiden valitsemisesta. Kun puhutaan esirpolitiikasta, niin sen pitää olla erilaista kuin EIPn normaali työ. Miten se sitten tulee eroamaan EIPn normaalista lainanannosta? No siten, että se kehittyy riskialtiimpiin rahastoihin, PK-yrityksiin ja infrastruktuuriin. Tästä syystä me tarvitsemme tätä EUn budjettia, sillä se antaa EIPlle mahdollisuuden juuri sijoittaa näihin riskialtteisiin hankkeisiin. Muutoin olisi ollut järkevää pääomittaa EIPtä, mutta me halusimme keskittyä juuri riskialtisiin hankkeihin, esimerkiksi uusiin teknologioihin, älykkäisiin kaupunkeihin ja uusiin teknologioihin uusiutuvien energian lähteiden alalla. Nämä ovat myös tutkimus- ja kehitystoimia. PK-yrityksen osakkeisiin sijoittamista. Eli Esirin pitää keskittyä todellakin riskialttiisiin hankkeisiin. Komissio ei valitse hankkeita, eikä kukaan poliittiselta puolelta tule hankkeita valitsemaan. Eli pää palaute, joka olen saanut sijoittajilta eri maissa, pääkysymys on ollut se, että kuka hankkeet valitsee. Ja olen aina sanonut, että rahaston johto valitsee ne. Kuka sitten valitsee johdon? ovatko, onko, tässä, onko tässä kyse sijoitusalan ammatti, ammattilaisista. Heidät palkataan markkinoilta ja he eivät täysin riippumattomia. Tähän ei poliittisesti puututa mitenkään ja tämä on todella hyvä, hyvä seikka, sillä muuten emme voisi tähän investointiprosessiin luottaa jo, emme voisi näitä investointeja tehdä. Eli yhteenvetona Esirin pitäisi olla rahasto, joka vahvistaa potentiaalista kasvua ja investointeja, eli infrastruktuuria, energian huoltovarmuutta, kaikkia näitä asioita, jotka auttavat vahvistamaan uuden talouden rakentamista. Rova Krostet Krostetin kysymykset mielestäni tässä katoinkin jo. Sitten herra Grootelle. Groote mainitsi sijoitukset terveysalaan. Olen samaa mieltä, sillä terveysalalla ja terveysosaaminen ja terveysteknologia. Herra Groote, jos voisin vastata teille, olen samaa mieltä kanssani terveysalasta, sillä terveysalan osaaminen ja terveysteknologia, niitä ei ole käytetty niin hyvin kuin olisi pitänyt kasvun ja työllisyyden luomiseksi. Me koulutamme paljon ihmisiä tällä alalla, mutta valitettavasti me emme ole antaneet terveysalan olla niin innovatiivinen kuin olisi mahdollista. Yritysmallina tai palvelumallina me emme ole siis antaneet terveysalan luoda yhtä paljon työpaikkaa kuin olisi ollut mahdollista. Investointipankki auttaa jo nyt sijoittamaan terveysalaan. EIP lainaa noin 60-70 miljardia euroa vuosittain tähän alaan. Ja sitten kiertotaloudesta tuli myös monta kysymystä syy siihen, miksi tämä jätepaketti vedettiin pois, oli se, että se on vain yksi osa kiertotaloutta. Olen samaa mieltä siitä, että se on ensimmäinen lainsäädäntöehdotus, mutta samalla, kuten tiedätte, tämä valmisteltiin melko nopeasti ja kaikki komission yksiköt eivät pystyneet osallistuneet valmisteluun. Eli joitakin puutteita oli, mutta tietysti myös etuja. Ja nyt olemme järjestäneet työn niin, että komissiossa kaikki osallistuvat tähän työhön, jotta voidaan välttää se tilanne, jossa jätehuoltopaketti on hyvin yksipuolinen. Lisäksi sen pitää vastata tätä kokonaisvaltaista kiertotalouskonseptia. Jätehuolto on siis osa kiertotalouspakettia. Eli kun katsomme kiertotalousta, talouspakettia, niin kuten sanoin, ensiksi tulee uusi jäteehdotus ja sitten haluamme johdonmukaisemman alojen rajat ylittävän lähestymistavan niin, että se vastaa komission aloitteita energiaunionia ja työllisyyden luomista. Ja haluamme myös tarkastella sitä, minkälaisia, minkälaista investointipotentiaalia on, mihin aloihin pitäisi keskittyä, jotta voidaan luoda uusi talous. Eli kiertotalous ei ole mikään tällainen markkinatalouden viherretetty osa. Minun mielestäni kiertotalous on kuin, kuin eurooppalainen sosiaalinen markkinatalous. Se on kokonaisvaltainen konsepti. Ja minä haluaisin mennä vielä syvemmälle tässä konseptuaalisessa ajattelussa ennen kuin ehdotamme tai annamme ehdotuksemme. Ja aikataulu on se, että tämän vuoden toukokuussa järjestämme julkisen kuulemisen. Kesäkuussa pidetään sidosryhmien kanssa konferenssi kiertotalouspaketista ja jätehuoltopaketista. Ja näitä paketteja sitten, nämä paketit, pakettiehdotukset annetaan syksyllä. Eli toivon, että autatte meitä ja pidätte keskustelua yllä siitä, mitä kiertotalous todella tarkoittaa, mitä näkökulmia siinä on ja minkälainen konsepti pitäisi ottaa käyttöön, jotta se luo kestävää kasvua sosiaalisesti, ympärillisesti ja taloudellisesti. Eli älkää tuomitko tulosta nyt, kun tässä vaiheessa emme vielä tiedä, mitä kaikkia osia kiertotaloudesta pistämme etualalle seuraavina kuukausina ja vuosina. Arva Görling pu- kysyi Esirin vipuvaikutuksesta. Kun katsotaan investointipankin vaikutusastetta, vipuvaikutusastetta se oli 18-kertainen ja nyt puhumme 15-kertaisesta vipuvaikutuksesta se on alhaisempi, koska kukaan ei voi taata tällaista. Eli 21 miljardia pohjaa, se mahdollistaa 60 miljardia investointipohjaa ja sitten saamme liikkeelle myös 250 miljardia yksityistä rahaa. Me emme siis ole tässä keskittymässä puhtaasti julkiseen investointiin. Minkälaisia työpaikkoja sitten, kun käytämme eurooppalaisten veronmaksajien rahaa, niin meidän pitää keskittyä uudenlaiseen talouteen ja investoida tutkimukseen ja kehitykseen, mutta myös sosiaaliseen rakenteeseen, kuten esimerkiksi kestäviin työpaikkoihin ja ennen kaikkea koulutukseen ja opettajan koulutukseen. Opettajan koulutus on yksi näistä elementeistä, joka auttaa meitä luomaan kestävää kasvua tulevaisuudessa. TTIP-sopimus mainittiin myös. TTIP-neuvotteluissa meillä ei ole aikomusta eikä myöskään yhdysvaltalaisella puolella ole aikomusta alentaa työnormeja. Kuten tiedätte, on sellaisia aiheita, jotka eivät ole neuvottelupöydässä. TTIPssä on kyse teknisten normien yhdenmukaistamisesta, joka on hyvin tärkeää. Mutta kansanterveys, elintarviketurvallisuus, työoikeudet, nämä ovat sellaisia aiheita, joista ei TTIP-neuvotteluissa puhuta tästä on kummallakin osapuolella yhteisymmärrys olemassa. Ehkä niin vielä tuo oikeussuojan saatavuus. Komissio aikoo noudattaa näistä seitse, tämän seitsemännen ö, ohjelman velvoitteita tiedätte, tunnette tämän paketin oikein hyvin ja kuten tässä valikunnassa olemme aikaisemminkin sanoneet, me teemme tältä pohjalta työtä. Kiitos. Paljon kiitoksia. You have not received answer. Ettekö saanut vielä vastausta? Listen very carefully, Herra puheenjohtaja, tarkkaan kuuntelin, mutta en saanut vastausta kysymyksiini kestävyyteen liittyen ja tiukat kriteerit kasvun liittyen ja siihen, että tullaanko esittämään lainsäädäntöesityksiä kiertotalouteen liittyen eikä pelkästään jonkinlainen toimintaohjelma. But also the other... Eli teemme sekä lainsäädäntöehdotuksia että myös muita ehdotuksia, sillä kaikkea ei voi lainsäädännöllä säännellä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että nämä toiset ehdotukset olisivat vähemmän arvokkaita, eli molempia on tulossa. Yritin jo selittää, että kestävyydessä on monia ulottuvuuksia. Yksi niistä on ympäristöulottuvuus. Kun katsotaan tulevaisuuteen 50 vuotta, on helppo nähdä, että tulemme sellaiseen aikakauteen, jolla Yhdysvallat, Yhdysvaltojen ei ole pakko kilpailla vihreällä teknologialla tai puhtaalla teknologialla. Kiinan taas on kilpailtavan tällaisella teknologialla ympäristösyistä. Ja Euroopassa meidän pitää kilpailla tällaisella teknologialla sekä ympäristö- että taloussyistä. Tästä syystä on järkevää luoda paremmat sisämarkkinat puhtaalle teknologialle. Monet jäsenvaltiot eivät tällä hetkellä salli puhtaimpia, moderneimpia biopolttoaineita markkinoillaan, sillä ne haluavat taata omien vanhanaikaisten polttoaineidensa markkina-aseman. Kestävyys on yksi niistä aiheista, minkä takia ESIR keskittyy riskialttiisiin hankkeisiin, esimerkiksi pilottihankkeisiin uusien teknologioiden alalla. Kun katsotaan muita kestävyyden ulottuvuuksia, niin mielestäni on hyvin vaikea erottaa sosiaalinen ja koulutuskestävyys toisistaan, sillä minä uskon, jos opettajan koulutukseen panostettaisiin enemmän, niin silloin Eurooppa olisi sosiaalisesti kestävämpi. Koulutuksen tuloksissa on valtavasti eroja, ja tämä taas johtuu opettajan koulutuksen laadun eroista – taloudellisesti kestävä kehitys taas useimmiten kestävin talouskehitys on sitä, joka luo eniten lisäarvoja. Ja tässä kohtaa innovaatio tulee mukaan kuvaan. Jos puheenjohtaja sallii, niin yhden esimerkin haluaisin vielä antaa siitä, mitä olisi pitänyt tehdä Euroopassa, mutta se on ollut vaikeaa EU-ssa, sillä verotuksen alla tarvitsemme yksimielisyyttä. Minä olen puhunut ve- verotuksesta energia-alalla. Tämä olisi järjestelmä, joka kannustaisi sijoittamaan puhtaaseen teknologian. Me teimme siis saman autoverolle ja liikenteen polttoaineverolle. Eli tämä oli siis tasa-arvoinen, markkinapohjainen järjestelmä, joka kannustaa kaikkia kuluttamaan, mutta samalla sijoittamaan puhtaaseen teknologiaan. Tämä hyödyttäisi kaikkia, mutta valitettavasti verotuksen alalla tarvitaan yksimielisyyttä, joten emme ole tällä alalla edenneet. Paljon kiitoksia. Laitamme nyt toisen kysymyskierroksen. Minun täytyy pyytää kollegoja pitäytymään puolessa toista minuutista, sillä meillä on puoli tuntia kysymyksille ja puoli tuntia vastauksille. Eli Lili, olkaa hyvä. Rapidamente all'EFSI. Kiitoksia. Haluaisin vielä hetkeksi palata ESIR-rahastoon. Kysehän on investointialoite, joka on synnyttänyt toiveita, mutta myöskin pelkotiloja. On sanottu, että kyse ei olisi mistään alueellisesta jakoavaimesta ja suurin huolenaihe piilee siinä, että tarkoituksena on varmistaa eurooppalainen kohesio sekä alueellisella että muillakin tasoilla. Eli komissio ei ole sitä mieltä, että korjaustekijöitä pitäisi huomioida, sillä vaarana on se, että tukikelpoisuuskriteerit nykyisessä muodossaan aiheuttavat sen, että investoinnit eivät ohjaudu todellista lisäarvoa tuottaviin hankkeisiin, vaan että muut taloudelliset seikat vaikuttavat valintaan. Jos tämä investointikomitea koostuisi alakohtaisista asiantuntijoista. No, en tiedä, voidaanko silloin varmistaa maantieteellisesti oikeudenmukainen jako näiden hankkeiden osalta. Kiitoksia. Paljon kiitoksia edustaja Dalli. Äh, Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Herra Katainen, minun on pakko sanoa, että me emme ole yhtä vakuuttuneita kuin te, mitä tulee esirahaston rahoittamiseen. Me emme ole vakuuttuneita siitä, että tämä tulee olemaan yhtä sujuvaa kuin te kerroitte, sillä kun siirrämme horisontti 20-20 varoja esiriin, jos me todellakin haluamme luoda lisää kasvua ja työpaikkoja, nehän ovat teidän vastuunne alaa. Me emme usko, että tämä välttämättä riittää. Esirin pitäisi keskittyä sellaisiin projekteihin, jotka ovat taloudellisesti, ympäristöllisesti ja sosiaalisesti elinkelpoisia ja ähm, kypsiä, mutta myöskin niiden tulisi sisältää ähm, tietty riskitaso ja myöskin tarjota äh, vähähiiliseen talouteen, kiertotalouteen laadukkaita työpaikkoja ja myöskin parantaa unionin alueiden kohesiota samalla. Monia kysymyksiä kuitenkin on vielä vastaamatta, toivottavasti voitte vastata niihin. Ennen kaikkea paljon spekulointia on ollut ilmassa takuiden suhteen, minkä tyyppisiä takuita esir puitteistossa on, tuleeko tämä olla FLPT-takuu vai enemmänkin pääoma takuu ja tämän tyyppinen rahoitus ja kuinka nämä takuut tulevat toimimaan? Onko meillä jonkinlainen minimiprojektitaso? Kuinka komissio olettaa, että me uskomme tähän 15-kertoiseen viipuvoimaan, ellei meillä ole konkreettisia esimerkkejä siitä, kuinka tämä voisi toimia? Minä odotan todellakin konkreettisia eh, esimerkkejä tästä 15-kertoisesta vipuvoimasta. Kiitoksia Karl-Heinz Florenza, olkaa hyvä. Äh, niin, yritän esittää asian hyvin nopeasti. Paljon on kysytty. Hienoa, että tapaan teidät vihdoinkin, arvoisa komission jäsen. Mutta mitä tulee vastausten rohkeustasoon, niin ette poikkea muista kollegoista, ne ette halua kertoa kovinkaan paljon tavoitteista. Joistakin raporteista on saanut lukea, että polttaminen olisi jatkossakin mahdollista. Sehän olisi askel taaksepäin, jos ajatellaan mikä on teidän tavoitteen asettelu. Me tarvitsemme todellisestikin innovointia, mutta se ei voi tarkoittaa mitään polttamista. Se on viimeisin vaihtoehto. Yritetäänpä selittää asiaa toisella tavalla. Vaalien jälkeen hän komissiossa vallitsi tällainen depressiivinen vaihe. Eli kaikki mustamaalattiin. Hyvä kierrätyspolitiikka, jonka Potocnik oli kehittänyt, ja tämä kiertotalous kyseenalaistettiin yksi kaksi yllättäen. Ja herääkin kysymys, niin niin, teollisuuden puolellakin suuret järjestöt kyllä ham, kynsin hampain pitivät kiinni vanhasta mallista. Herääkin kysymys, että mistä tämä johtuu? kaikkialla, kaikissa järjestöissä vain valitetaan ja itketään. Ja aina sanotaan, että joustavuutta, joustavuutta, joustavuutta. Tietenkin lainsäädäntöön liittyen se onkin ihan hieno juttu, mutta täytäntöönpanopuolella sitten mättääkin kaikkialla Euroopassa. Itävallassa, Italiassa, sillä välillä on koko maailma, vaikka ei maantieteellisesti. Herääkin kysymys siitä, että miksi täytäntöönpano poikkeaa maasta toiseen. Liberalisointi, jota on peräänkuulutettu, tai joustavuus, mutta ihmiset ja yritykset eivät olekaan tyytyväisiä. Niin, herra puheenjohtaja, olette oikeassa, pitäisi kuitenkin vielä sanoa jotain. Tämä kyllä on aika harmillista, että yritykset ovat näin tyytymättömiä tilanteeseen. Thank you very much. Kiitos paljon. Saroksi Sepp Dance. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos komission jäsen. Minä jatkan noista kysymyksistä, joita on jo esitetty, mukaan lukien herra Gebrandin kysymys. Mistä siis tuleva kasvu tulee? Me tiedämme, että kestävä teollisuus on ollut tuottavampaa kuin muut talouden alat ennen kaikkea taantumuksen aikana. Kysymykseni koskee työohjelmaa, tuota etosta, jota on ehdotettu. Me tiedämme, että ympäristönsuojelua tarve, varten tarvitaan lainsäädäntöä, muuten ympäristönsuojelua ei ole olemassa. Me tiedämme myös, että olemassa olevasta ympäristönsuojelulainsäädännöstä jo, toiset lait toimivat hyvin ja toisia pitää vahvistaa. Mitä siis tarvitsemme lisää? Me olemme toistuvasti saaneet kuulla sen viestin, että meitä kiinnostaa pelkästään parempi sääntely. No ei varmasti kukaan ole eri mieltä paremmasta sääntelystä, sillä vastakohta olisi huonompi sääntely, mutta voitaisiinko saada samalla parempaa sääntelyä ja vähemmän sääntelyä? Miten komissio nämä saa yhteen sovitettua, sillä minua hieman hämmentää komission suunta tällä hetkellä. Jos me saamme tällaisen fantastisen kiertotalouspaketin, niin miten se sopii tähän paremman sääntelyn agendaan? The... Kiitos. Mies Niewskieskas seuraavaksi. Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Yksi energiaunioniin liittyvistä olettamuksista on se, että pyritään vähähiilisyyteen. Minä tulen Puolasta alueelta, jonka nimi on Salisia. Ja hiilikysymys on meille tietenkin keskeinen. Vähähiilisyys tarkoittaa työpaikkojen menetystä kaivosteollisuudessa, huomattavia menetyksiä. Yksi työpaikka ja sen menettäminen tarkoittaa viiden työpaikan menettämistä kaivosalueelta ja sen ympäristöstä. Joten herääkin kysymys, että mitä mieltä olette kaivosteollisuuden tilanteeseen liittyen, kun se on siirtymässä moderniin teknologiaan. Tarkoituksenhan investoida tutkimukseen ja energia-alan innovointiin. Nämähän ovat komissiolle tärkeitä kysymyksiä, joten herääkin kysymys, että missä määrin vähähiilisyys vaikuttaa tutkimushankkeiden valintaan, joita komissio sitten rahoittaa? Tai voitaisiinko teknologioilla saada aikaiseksi puhtaampia hiilen palamisprosesseja? On nimittäin olemassa sellaista teknologiaa, joka antaa mahdollisuuden hiilen sataprosenttiselle käytölle. Ja sitä kautta toimitusvarmuus paranisi ja ympäristö kiittäisi. Oma alueeni on se, joilla maaltapako on kaikista suurinta EU-ssa. Kiitoksia. Merci. Kiitos seuraavaksi Rova Rivasi. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission varapuheenjohtaja tästä puheenvuorosta. Niin minulla on viesti parlamentin jäsenenä siitä lähtien, kun Junckerin komissio astui toimeensa. Parlamenttiin on turvauduttu liian vähän. Tämä minun toinen lainsäädännön kauteni demokraattisesti valittuina parlamentin jäseninä. Meillä on valtavasti tekstejä, jotka vastaavat kansalaisten odotuksia ja siitä lähtien, kun te olette olleet komissiossa, parlamentilla on annettu mahdollisimman vähän tekstejä. Jos me haluamme rakentaa Eurooppaa, se tapahtuu kuitenkin vain kansalaisten toiveiden kautta. Tätä alikäyttöä näemme joka päivä, siksi halusin mainita asian. Toikseen tässä on puhuttu kestävästä kasvusta. Minä halusin kuitenkin puhua kestävästä terveydestä. Meillä on ähm, teksti ja siihen liittyvä ongelma. Ähm, haluaisin puhua näistä hormonihäiritsijöistä, haitta-aineista. On sanottu, että hormonihäiritsijöiden suhteen saimme kriteerit 2013. Ne ovat hyvin suuri terveysriski Euroopassa ja muualla. Ja Euroopan unionin tuomioistuin on äh, ollut komission yhteydessä, koska komissio ei ole tätä aikataulua kunnioittanut. Haluaisin kysyä, mitä te aiotte tehdä? Aiotteko vitkutella yhä sanoen, että taloudellinen vaikutusten arviointi tullaan tekemään, vai ovatko nyt teollisuuden edustajat edenneet asiassa? Ja kun te puhutte amerikkalaisista, mainitsette, että on täysin poissuljettua uudelleen arvioida terveyskriteerejä. Kuitenkin amerikkalaiset ovat näin tekemässä, sillä he kieltäytyvät siitä, että ongelmia aiheuttavat torjunta-aineet suljettaisiin pois. He haluavat tämän osion siis sulkea sopimuksesta pois. Voisimmeko nyt kuvitella, että vuonna 2015 ää, nämä kriteerit saadaan selville ennen kuin TTIP-sopimusta ryhdytään saattamaan päätöksen, jos näin koskaan tapahtuukaan. Tehän olette myöskin vastuussa näistäkin kysymyksistä. Mistä? Paljon kiitoksia. Nyt eh, edustaja Baltz, olkaa hyvä. Kiitos. Hyvä varapuheenjohtaja Katainen. Strategisten investointien rahasto, jonka laajuus on 315 miljardia. Tämä raha saadaan kokoon vain, jos yksityissektorilta saadaan kolminkertaisesti rahaa mukaan. Miten tässä halutaan onnistua? Miten odotamme yksityissektorin tähän jo, jo ryhtyvän? Valtion pitää antaa takuita ja tämän suhteen olemme kyllä Unkaria, Unkarissa saaneet huonoja kokemuksia näistä yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksista. Me pelkäämme, että syntyy sellaisia rakenteita, joiden kautta riskin kantaa, riskin kantaa valtio, mutta voitot menevät sitten yksityiselle sektorille. PK-yritykset kattavat 67 prosenttia kaikista työpaikoista Euroopassa ja me toivomme, että komissio haluaa suojella ennen kaikkea pk-yrityksiä. Tämän näkee ehdotuksestakin. Se on hienoa, mutta tässä ehdotuksessa on myös toinen seikka pk-yritysten yrityksille suunnattu tuki laajennetaan sellaisiin yrityksiin, joilla on jopa 3000 työntekijää. Tämä on Pekka Julkilausuma. Dziękuję panie przewodniczący. Właściwie <clears throat> pan, panie przewodniczący, jako Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Te vastaatte kasvusta, työllisyydestä, ja kilpailukyvystä ja sen edistämisestä, niin minä uskon, että teillä on melko hankala tehtävä hoidettavana. Yhtäältä teidän pitää varmistaa, josta sellainen asia, josta me puhumme jatkuvasti, eli kestävä kasvu, ja toisaalta varmistaa teollisuuden kilpailukyky, luoda työpaikkoja, erityisesti niinä aikoina, kun me avaudumme yhä enemmän muulle maailmalle, esimerkiksi TTIP-neuvotteluiden kautta avaudumme Yhdysvaltojen suuntaan. Me olemme vastaanottaneet sellaisia viestejä, joiden mukaan teollisuuden tietyillä aloilla on olemassa halukkuutta siirtyä tuotantovuotoon juuri energiahintaerojen takia tai sääntely syistä, joten kysyisinkin, että oletteko arvioineet tilannetta tältä osin? Tai olette tarkast- oletteko tarkastelleet näitä tekijöitä, kuten energiahintoja? Nehän ovat tärkeitä silloin, kun päätöksiä tehdään. Päätöksiä sen suhteen, että tuotanto tuota vuotaa. Me puhumme aina hiilivuodosta, mutta tämä on uusi asia, siitä on puhuttu aika paljon ainakin kemian teollisuuden puolella. Euroopan unionilla on REACH, mutta unionin rajojen ulkopuolelta ei löydy vastaavallaista välinettä kuin REACH. Joten kysyisinkin seuraava. Ehkäpä tämä vaikuttaa juuri tähän tuotantoon, tuotannon siirtymiseen. Kiitoksia. Kiitoksia nyt edustaja Gammatikakis. Kiitoksia puheenjohtaja. Omalta osaltani haluan sanoa, että olen myöskin iloinen siitä, että komission varapuheenjohtaja on täällä tänään. Jos olemme ymmärtäneet viestinne oikein, se tarkoittaa sitä, että nämä investoinnit kohdennetaan erityisesti vihreisiin projekteihin. Minua kuitenkin huolestuttaa se, että huolimatta kaikesta hyvästä tahdosta, joita meillä on, eräät maat eivät onnistu saamaan kaikkea mahdollista hyötyä tästä rahastosta, ottaen huomioon, mikä niiden talouden tilanne on ja mitä ongelmia investoinneissa on nykyisessä taloudellisessa tilanteessa, esimerkiksi kuten minun maassani Kreikassa. Haluaisinkin siis esittää seuraavan kysymyksen. Kuinka tulette vakuuttamaan yksityiset investoijat siitä, että heidän investointinsa vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevissa maissa ovat turvassa ja hyödyttäviä? Menisinpä jopa hiukan pidemmälle. Kreikka ehkä on siirtymässä kolmannen ohjelmakauden – ohjelmaan ja tulemme näkemään, stimuloiko tämä ohjelma kasvua toivotulla tavalla taloudessamme. Haluaisinkin kysyä, voisiko rahasto olla tärkeämmässä roolissa tämän ohjelman suhteen niin, että voisimme kattaa suuria puutteita, joita edellisissä ohjelmissa on ollut. Minua kiinnostaa vastaukseni erityisen paljon. Paljon kiitoksia. Nyt edustaja Dantain, olkaa hyvä. Mikrofoni. Michael. Kiitoksia varapuheenjohtaja. Te vastaatte työllisyydestä ja vastaatte myöskin ympäristö- ja elintarvikekysymyksistä. Tämä sektori, elintarvikesektori, tuottaa hyvin paljon työpaikkoja. Siellä on paljon pk-yrityksiä. Kyseessä on myöskin sektori, joka valitettavasti tuottaa valtavasti jätettä ja usein uhkaa ympäristöä. Tästä syystä on mielestäni tarpeen. Meillä vaikuttaa olemaan ongelma englannin tulkkauksen suhteen. Voimmeko yrittää vielä uudelleen? Aloitan alusta. Hyvä varapuheenjohtaja, te vastaatte työllisyydestä ja täällä olette puhumassa ympäristövaliokunnalle, joka myöskin on vastuussa elintarvikekysymyksistä. Ja Tämä sektori, elintarvikesektori, tuottaa hyvin paljon työpaikkoja, mutta myöskin valitettavasti paljon jätettä. Ja ottaen huomioon kuinka pienet marginaalit PK-yrityksillä on. Nehän ovat suurimpia toimijoita tällä sektorilla. Tämä on johtanut siihen, että sektorilla on tapahtunut hyvin vähän investointeja viime vuosina. Olemme kuitenkin tilanteessa elintarvikealankin kohteen, jossa Euroopan tietotaito voi hyödyttää koko maailmaa. Kysymykseni on seuraava. Uskotteko, että tämä sektori voi tulevaisuudessa kantaa ja voisiko se nauttia mahdollisesti myöskin Junckerin investointisuunnitelman hedelmistä? Paljon kiitoksia, edustaja Demesmaker. Dank u wel. Eh, welkom, eh, meneer. Paljon kiitoksia. Arvoisa komissaari, tervetuloa. Minä olen ECRn kiertotalousasiasta vastaava varjoesittelijä ja minun täytyy palata vielä yhteen asiaan. Toivoin vastauksia. Niin, te totesitte, että on olemassa tiettyjä viestejä ja me olemme huolissamme näistä viesteistä. Kollega Vajant ihan hiljattain European Police Centerissa kertoi, että tavoitteiden roolia muutetaan. Ja kysyisinkin teiltä, että voitteko ja haluatteko vahvistaa sen tiedon, että eurooppalaiset lainsäädäntöön liittyvät tavoitteet pysyvät ennallaan. Ja mitä komissio tarkoittaa sillä, että me toimimme tavoitteiden osalta maa kohdennetusti? Eli tarkoittaako se sitä, että joillekin mailla on enemmän aikaa, vaiko sitä, että tietyille maille annetaan tiettyjä suosituksia vai tiettyjen tavoitteiden osalta annetaan enemmän tai vähemmän aikaa? Eurostatin tutkimuksia tutkittaessa käy ilmi, että jäsenvaltioiden välillä on olemassa suuria kierrätyseroja ja todellakaan ei voida puhua yhtäläisistä toimintamahdollisuuksista. Eli mitä komissio aikoo tehdä täytäntöönpano puolella, jotta täytäntöönpano todellakin paranisi? Kiitoksia. Madame. Kiitoksia nyt edustaja Suitsa. Kiitos paljon. Minäkin haluaisin toivottaa tervetulleeksi herra Kataisen tänne valiokuntaan. Olen nyt kuunnellut kaikkia näitä kysymyksiä ja haluaisin tehdä ikään kuin yhteenvedon. Kaksi tärkeää aihetta on mainittu, TTIP-sopimus ja toiseksi kiertotalous ja jätehuolto. Te, herra Katainen, olette matkustaneet viime kuukausina kaikkiin EU-jäsenvaltioihin ja varmasti olette paikan päällä nähneet, että taloudet eivät ole yhtä kehittyneitä kaikissa jäsenvaltioissa. 28 jäsenvaltiossa tämän toteuttaminen olisi siis tärkeää. Me tietysti me haluaisimme kiertotalouden, me tuemme toimintasuunnitelmaamme ja tietysti haluaisimme tukea tätä jätehuoltoehdotusta, mutta haluaisimme, että pidätte aina mielessä myös nämä kolme ulottuvuutta, ympäristön, talouden ja sosiaalisuuden, sillä ilman niitä ei ole Eurooppaa. Kuitenkin melkein vuoden olemme nyt olleet tässä toimessamme. Neljä vuotta on edessä ja kaikki nämä toimet, joista puhutte, ovat pitkän aikavälin toimia viidestä kymmeneen vuotta. Kansalaisemme odottavat tarkkoja toimia ja parlamenttikin odottaa niitä. Mitä tarkkoja konkreettisia toimia siis ehdotatte, jotta paikan päällä saada nämä tulokset aikaiseksi? Toinen kysymykseni koskee Kroatiaa. Olette siellä käyneet. Me saamme rakenne- ja aluerahastoista 11,3 miljardia euroa. Mutta nyt paikan päällä siellä on hämmennystä, sillä kansalaiset eivät ymmärrä eroa Junckerin suunnitelman ja näiden eurooppalaisten rahastojen rahoituksen välillä. Mielestäni on tärkeää tehdä ero näiden kahden välille ja on tärkeää selittää kansalaisille, mikä on Junckerin suunnitelma ja mitä nämä muut eurooppalaiset rahastot tekevät. Haluaisin tähän vastauksen. Ja entä sitten tämä komitea, joka valitsee investointihankkeet? Puhuitte näistä asiantuntijoista, mutta silti minulle ei ole aivan selvää vielä, kuka tarkalleen ottaen nämä hankkeet valitsee. Paljon kiitoksia. Me pääsimme nyt kysymyskierroksen päätökseen. Komission varapuheenjohtaja, olkaa hyvä. Teillä on taas mahdollisuus vastata. Mm. Madam Cardini. Niin, kollega Cardini kysyi siitä, että miten esiiristä voitaisiin saada rahoitusta myöskin vähemmän tuottaviin tai hitaammin tuottaviin hankkeisiin, koska ne ovat niin isoja. Ja pitäisikö ruohonjuuritasolla olla joku, joka tuntee kentän ja olosuhteen, jos nyt ymmärsin kysymyksen oikein. Kuten sanoin, esir keskittyy korkean riskin hankkeisiin ja tämä tarkoittaa sitä, että on mahdollista saada rahaa tai lainoja hankkeisiin, jotka ovat riskialttiimpia siinä mielessä, että tuotto ei ole heti tarjolla ja investointi ei onnistuisi ilman tällaista ulkopuolista riskidiakovälinettä. välinettä ja siksipä tällaiset vähemmän tuottavat hankkeet voisivat sopia esiriin. Komissio ei valitse hankkeita. Siis me emme sanoa, että tämä on hyvä hanke. Siinä ja siinä maassa. Ne, jotka haluavat jossain maassa investoida tai alueella investoida ja he huomaavat, että hanke on niin riskialtis, että pankit, jotka yleensä antavat rahaa tällaisiin hankkeisiin, nostavat korkotason niin korkealle, että tästä ei ole enää hyötyä, niin sitten voidaan käyttää esiriä, koska kyse on korkeasta riskitasosta, mutta kuitenkin tuottavasta hankkeesta ja sitä kautta korkotaso laskee ja näin hankkeesta tulisi tuottavampi. Sama pätee myöskin julkisen ja yksityisen sektorin hankkeisiin, eli PPP-hankkeisiin. Italiassa, Espanjassa, Saksassa ja Ranskassa ainakin täl, tässä vaiheessa kansalliset pankit tekevät yhteistyötä Esirin kanssa. He osallistuvat yhteisrahoitukseen, josta rahoja tulee myöskin Esiristä – ja tämä on erittäin hyvä asia, sillä hehän tuntevat kentän, he tuntevat paikalliset olosuhteet, toimintaympäristön ja asiakkaat, ja silloin on helpompi todellakin kohdentaa varat oikeisiin hankkeisiin ja pk-yrityksiin. Kollega Suikasille voisin vastata sanoen, että niin, ketkä valitsevat hankkeet. Esirissä on olemassa kaksitasoinen hallinto. Ensinnäkin Meillä on tämä komitea, joka määrittelee riskitason ja se myöskin luo tällaiset investointisuunnitelmat. Ja sitten on olemassa vielä investointikomitea, koostuen seitsemästä henkilöstä, markkinoilta peräisin olevia henkilöitä, jotka tuntevat markkinat ja he analysoivat nämä hankkeet ja he joko hyväksyvät tai hylkäävät tämän hankkeen sen ansioiden perusteella. Eli kyse on riippumattomasta valintakomiteasta. Juncker-ohjelman ja näiden rakennerahastojen välinen ero piilee siinä, että rakennerahastot on annettu jäsenvaltioille käyttöön, niitä voidaan käyttää julkisilla sektorilla tai yksityisellä sektorilla tai jäsenvaltion valitsemalla tavalla. Mutta kun katsotaan Junckerin ohjelmaa ja siihen liittyvää rahastoa, niin se on erillinen oma rahasto, ikään kuin pankki, josta kaikki yksityiset yritykset tai hallitukset tai kunnat voivat käyttää hyödyntää tätä riskinjakovälinettä. Se ei anna mitään lainoja tai tällaisia vakuuksia, vaan antaa pääomaa tai lainaa tai tällaista näistä pääomaa tai näennäisiä, näistä pääomaa. Pääoma on erittäin tärkeä asia PK-yrityksille ja mitkä yrityksille. Tämä onkin kysymys, joka useimmiten on esillä jäsenvaltiotasolla. Eli voiko ESIR tarjota pääomaa? Yritykset sanovat, että me haluaisimme laajentaa toimintaa ja voisimme saada jopa järkihintaan pankilta rahaa, mutta koska meillä ei ole pääomaa, niin me emme saa lisää rahaa käyttöön, me emmekä voi laajentaa toimintaamme, vaan yritys viedään alta yritysostojen kautta ja tähän yritetään puuttua. Eli tässä suhteessa pääomakysymys on tärkeä silloin kun tappioita syntyy, niin esirin puolella sitten tämä riski kannetaan. Näin yritetään houkutella mukaan myöskin yksityistä investointitoimintaa. Kollega Dali, toivottavasti sain vastattua kysymykseen. Niin kysyitte myöskin näistä vähimmäishankekoosta. Silloin kun puhutaan PK-yritysten tukemisesta, niin hankkeet ovat silloin aika lailla pieniä. Mutta sitten kun puhutaan infrastruktuurihankkeista, niin ne ovat suurempia, koska EIB ei voi käsitellä tuhansia hakemuksia, joten meidän täytyy laatia selkeät kriteerit. Kyse on noin muutaman miljoonan kynnyksestä, eli ei mistään valtavan korkeasta sellaisesta. Kollega Visenska kysyi kaivostoimintaan liittyen, löytyykö Junckerin ohjelmasta jotain sellaista välinettä, jolla voidaan tukea alan kehittymistä kehi- kestävämmälle ja puhtaammalle tielle. Kaikki puhtaan teknologian investoinnit voisivat saada tukea esiristä. Tämä alahan on nopeiten kasvava ala EU-ssa. Kaivosteollisuus aina saastuttaa ympäristöä, mutta nyt on olemassa esimerkiksi Kiinassa kysyntää puhtaammalle teknologialle. Ja meidän vain täytyy varmistaa, että EU-ssa vaalitaan alan puhdasta teknologiaa. Hyviä Yrityksiä on jo olemassa, jotka tarjoavat tämän tyyppistä teknologiaa, mutta jos on olemassa aiheeseen liittyviä hankkeita, niin yksityisen sektorin toimijat voisivat pyytää hankkeisiinsa rahoitusta. kollega Dans, mitä muuta lainsäädäntöä tarvitaan? No tässä vaiheessa en voi antaa teille kattavaa vastausta ja luetteloa lainsäädäntötarpeista. Ja tästäpä syystä me työskentelemme komissiossa projekti luonteisesti yritäen tunnistaa, mikä on se oikea ja kestävä lähestymistapa kiertotaloudessa, mitkä ovat kiertotalouden eri ulottuvuudet, minkälaisia kysymyksiä täytyy hallinnoida Euroopan laajuisesti, vai tarvitsemmeko sääntelyn purkamista kenties millä saralla tarvitaan harmonisointia tai standardointia, jotta markkinatalouskonsepti lähtee kestävän, kestävälle tielle. Mitkä ovat nämä kannustimet, tarvitaanko sääntelyä, lainsäädäntöä tai jotain muuta? Minä olisin aika lailla nöyränäiden haasteiden suhteen, sillä tämä on mielenkiintoinen, mutta haastava tehtävä, kun uutta konseptia lähdetään rakentamaan. Tarkoituksena on saada kestävä ja kilpailukykyinen ja rohkaiseva järjestelmä aikaiseksi, joka on ympäristön ja talouden kannalta toimiva. Tämä on tylsä vastaus, mutta toivottavasti tekin voit sitten osallistua valiokuntana tämän asian käsittelyyn. Kiertotalous ei muodostu yhdestä paketista, jonka saatte pöydälle – se on ikään kuin uudenlainen ajatusmaailma. Hyviä käytänteitä kyllä löytyy eri jäsenvaltioista ja minä toivon, että te otatte ne keskustelussa esille. Edustaja Florence viittasi polttolaitoksiin, haluanko panostaa siihen? No, tarkoituksenamme ei ole toimia siten, Tämä kuuluu tämänhetkisen tilanteeseen. Joissakin tapauksissa polttolaitoksia kannattaa käyttää eikä niinkään kaatopaikkoja. Meidän tavoitteena kuitenkin on lisätä kierrätysastetta ja välttää jätteen syntymistä. minä uskon, että te olette tällä alalla parempi asiantuntija kuin minä, joten en lähde kyseenalaistamaan teidän asiantuntemustanne ja kommentteja. Sitten kollega Rivasiin puheenvuoroon. Sanoitte, että komissio ei halua lainsäädäntöä laatia. Se nyt ei pidä aivan paikkaansa, sillä uusi komissio on toiminut viiden kuukauden ajan. Ja jos suuria asioita haluaa saada aikaiseksi pienten sijaan, niin ainahan se vie oman aikansa valmistella näitä suuria asioita. Esir ja Junckerin suunnitelma. Onko koskaan valmisteltu mitään vastaavaa ennen näin nopeasti kuin nämä kaksi ehdotusta? Oikeastaan nyt on parlamentissa käsittelyssä vain ainoastaan yksi iso komission ehdotus, mutta eiköhän kevään mennessä jotain uutta vielä tule, mutta se vie aina oman aikansa, jos hyvää haluaa saada aikaiseksi. Sitten mitä tulee hormonaalisiin haitta-aineisiin, komissio on päättänyt teetätyttää tällaisen vaikuttavuusanalyysin, niin kuin aina tällaisissa tilanteissa tehdään. Eli millä tavalla tämä vaikuttaa ympäristöön, maatalouteen, kauppaan. Tarkoituksena varmistaa, että kun seitsemännessä toiminta, puitetoimintaohjelmassa joka hyväksyttiin 2013, kuten tiedätte, parlamenttihan sen hyväksyi, niin siinähän sanotaan, että unionin tulee riskiperustaiset kriteerit laatia hormonaalisten haitta-aineiden tunnistamiseksi. Ja tästä syystä tämä analyysi on tehtävä. Ei tämä ole mikään helppo harjoitus, kuten hyvin tiedätte. Tiedemaailman edustajat ovat asiasta eri mieltä ja meidän täytyy vain varmistaa, mitä lähdemme päättämään. Tästä ollaan tietenkin monta eri mieltä, vahvoja kantoja on olemassa, mutta me tarvitsemme näyttöä, faktoja päätöksen pohjaksi. Konsultaatiotakin on toteutettu. 27 000 kommenttia vastaan otettiin ja ne täytyy vain analysoida. Niiden avulla voidaan saada sitten toimivia ratkaisumalleja aikaiseksi. Edustaja Balcho, te totesitte, että Unkarista, Unkarissa on huonoja kokemuksia PPV-hankkeista. Kukaan ei pakota tai rohkaise yhtään ketään toteuttamaan PPP-hankkeita. Niihin liittyen on olemassa hyviä ja huonojakin esimerkkejä, mutta ESIR keskittyy yksityiseen sektoriin, ja yksi, äh, investointihankkeisiin. PPP on yksi malli, tai oikeastaan kun puhutaan PPPstä, niin yleensä mieleen tulee valtatiehankkeita tai jotain muuta. Niihin liittyen meillä on sekä positiivisia että negatiivisiakin esimerkkejä tarjottavana. Mutta on olemassa myöskin yksinkertaisempaa yksinkertaisempia yhteistyömalleja julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Eli PPP-hankkeita ei tarvitse käyttää, jotta voisi saada rahoitusta esirin kautta. Mitä tulee tuotannon vuotamiseen, tämäkin asia tuli täällä esille. Toden totta, näin tapahtuu Kiinan suuntaan. Osa yrityksistä palaa tuotantoineen tänne ja meidän täytyy vain varmistaa, että kilpailukyky on riittävällä tasolla, jotteivät eurooppalaiset yritykset lähde muualle. Kilpailukyky liittyy monia asioita, tietotaito ja joustavuustekijät. Kollega Grammatikakis Kysyitte, että miten saamme investoijat vakuuttuneeksi siitä, että Kreikkaan kannattaa investoida. No, alkuun todettakoon sen verran, että esirin avulla tai esiri voi auttaa, mikäli Kreikassa tilanne on riittävän vakaa siihen, että yksityinen sektori voisi lisätä investointitoimintaansa. Eli ESIR voi kattaa osan riskeistä siis maakohtaisista riskeistä. Me emme voi tietenkään pakottaa ketään investoimaan yhtään minnekään, mutta minä toivon, että hallitus saa tilanteen sen verran vakaaksi, että kreikkalaiset ja muut investoijat voisivat harkita esimerkiksi kreikkalaiseen energiasektoriin tai matkailusektoriin investoimista. Eli sellainen kun löytyy, niin silloin ESIR voi kantaa osan riskistä ja toivottavasti tähän tilanteeseen päästään hyvinkin pian. Kollega Dantin viittasitte elintarviketuotantoon, voisiko se hyötyä? No toden totta voi hyötyä. Uudet innovoinnit alalla voisi olla yksi erinomainen ala, jolla esir voisi osan riskistä kantaa. Ja kun manner tunnetaan hyvistä elintervekkäistä, niin mikäpä olisi sen parempaa kuin innovointi sillä tiellä tai tutkimuksen ja kehityksen tukeminen. Se olisi siis yhtä lailla hyvä jaon kohde kuin kaikki muutkin. Kollega Maker Viittasitte joustavuuteen. Tarkoititteko kasvoja ja vakaussopimusta? Ette. Voisitteko toistaa kysymyksenne? Sorry, the fracking of... Niin kysyin kiertotalouspaketista siinä mielessä, että me olemme huolissamme siitä, muun muassa siitä, että nämä kuulemamme selvitykset European Policy Centerista Sieltä on sanottu, että tavoitteiden roolia tarkastellaan uudemman kerran. Ja siksi kysyinkin, että mitä komissio tarkoittaa sillä, että käytetään maakohtaisia tavoitteita. Voisitteko tähän liittyen vastata konkreettisemmin? Toden totta, yleinen tavoite pysyy samana, mutta jos katsotaan jäsenvaltioiden tilanteita, niin tilanteet poikkeavat suuressa määrin toisistaan ja kaikkien osalta ei voida keskipitkällä aikavälillä päästään yhteisiin tavoitteisiin, toivottavasti pidemmällä aikavälillä, ja se on yksi keskeisimmistä edellisen ehdotuksen liittyvistä ongelmista. Me emme lähde laskemaan kunnianhimon tasoa yleisellä tasolla. Meidän täytyy katsoa, mihin voidaan päästä, standarditason nostamalla, mutta kuten sanottu, tilanne poikkeaa maasta toiseen. Ja jos katsotaan, mitä kiertotalous voisi käytännössä tarkoittaa, niin viittaa tässä myöskin jätepakettiin. On olemassa tuote, suunnittelu, ulottuvuus, lisäksi se, miten energiatehokkuutta voitaisiin parantaa ja miten raaka-aineita voitaisiin käyttää vähemmän – ja se, miten voitaisiin vahvistaa uusia yritystoimintamalleja, minkä kautta päästään sitten kestävämpään kulutukseen ja sitten tuotteiden vuokraamiseen eikä ostamiseen ja sitten toissijaisten raaka-aineiden markkinat ja innovoivien teknologioiden tukeminen ja valistuneen tai kuluttajien informoiminen entistä vahvemmin. Herra puheenjohtaja, oikein paljon kiitoksia mahdollisuudesta keskustella kanssanne. Kiitokset teille siitä, että valotitte tilannetta ja kiitokset myöskin, että pääsitte tämän päivän kokoukseen. mukaan näin hyödyllisellä tavalla. Meillä ei ole enää asioita esityslistalla. Haluan kertoa vain, että seuraavat kokoukset järjestetään 13. huhtikuuta iltapäivällä ja 14. huhtikuuta aamupäivällä. Paljon kiitoksia tästä päivästä ja tapaamme seuraavalla kerralla uudestaan. Kiitos.